Iniziamo il nostro... No niin, aloitetaan työ. Ensinnäkin haluaisin antaa teille tietoja koordinaattorin kokouksesta eilen. Ja jos kukaan täältä ei vastusta näitä päätöksiä, niin sitten pidän niitä hyväksyttyinä. Eli nimitimme kaksi esittelijää oma-aloitemietintöä varten perustuslaiset ongelmat monitasoisessa hallinnossa Euroopassa ja EPP-ryhmä ja SND-ryhmä valitsivat kumpikin tai sanovat kumpikin olevansa kiinnostuneita tästä oma-aloitemietinnöstä, joka maksaa neljä pistettä, joten kaksi pistettä menee sosiaalidemokraateille ja kaksi pistettä EPPlle. Tai kaksi pistettä he käyttävät. Mitä sitten tulee kulttuurivaliokunnan lausuntoon Eurooppa, kansalaisten Eurooppa-ohjelma. Vihreät valitsevat siihen eh, esittelijän ja se maksaa pisteen. Eh, vuoden 2013 budjetti, eh, se kiinnostaa sosiaalidemokraatteja, se maksaa pisteen. Sitten mietintö, joka liittyy sanatarkkoihin istuntoselityksiin ja niiden käännöksiin, niin esittelijän haluaa nimittää Alde. Alde on kiinnostunut tästä, mutta aikoo vielä harkita asiaa. Sitten mitä tulee artik- artiklaihin 74G, 81 ja 90 ja mietintöihin siitä. Tämä äh, esittelijä tulee EPPltä ja se maksaa pisteen. On myös päätetty äh, pyytää äh, vertailevaa tutkimusta demokraattisesta valvonnasta avoimesta ja parlamentin äänestysperinteistä ja kansallisten parlamenttien äänestysperinteistä. Tästä on oma aloitemietintö pyytö kollegaltamme Messerschmittiltä mutta päätettiin, että ensin täytyy tietää, mitä tapahtuu muissa kansallisissa parlamenteissa niin, että voidaan arvioida asioita vähän paremmin. Äh, tämä on vahvistettu, että järjestää vierailuja muihin maihin ja 18.19. syyskuuta Ranskaan, 20.22. päivä Yhdysvaltoihin, jos saamme luvan siihen, ja 27.29. marraskuuta Irlantiin. On myös ehdotettu, että heinäkuun varsinainen kokous siirretään heinäkuun päiville, heinäkuun 11. ja 12. päivällä. Nämä ovat ne asiat, joista päätettiin koordinaattorin kokouksessa. Jos joku haluaa asiaa vastustaa, voi hän tehdä tai kommentoida, mutta kommentteja en näe, joten nämä päätökset on sitten hyväksytty. Sitten menemme tähän ilmoitukseen, että tämä kokous välitetään internetin kautta. Ja eilen jäi vielä eräs asia keskusteltavaksi, nimittäin Duffin mietintö liittyen Tsekin tasavallan pöytäkirjaan, koska tästä myöskin äänestetään, ehdottaisin, että aloitetaan heti tästä luonnoksesta kansainväliseksi sopimukseksi vahvistetusta talousliitosta. Ja sitten myöhemmin, jos meillä on aikaa, niin voisimme, kun äänestämme tästä pöytäkirjasta, niin aloittaa muutamalla sanalla kollega Duffilta. Hän voisi lyhyesti esitellä sen. Nyt kollega Gualtieri hän on tässä työryhmässä yksi parlamentin edustajista tässä työryhmässä, joka valmistelee sopimusta ja annan hänelle puheenvuoron. Nyt meillä on ilmeisesti neljäs versio menossa tästä sopimusluonnoksesta. Me Olemme keskustelleet ja tästä, olemme useassa kokouksessa keskustelleet tästä. Katsotaan, onko meillä nyt tietoja, jotta voimme tehdä lopullisen arviomme. Edustaja Gualtieri. Eh, la situazione attualmente la seguente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tilanne on tällä hetkellä juuri se, että 19. tammikuuta jaettiin 27 jäsenvaltiolle ja tarkkailijoille ja toimielimille neljäs sopimusluonnos. Ja sitä käsiteltiin maanantai-iltaisessa kokouksessa, jossa kokoontuivat 26 plus yhdistyneen kuningaskunnan tarkkailijana valtiovarainministerit sekä keskuspankki sekä parlamentti ja komissio. Nyt meidän pitäisi järjestää Sherpa-kokous huomenna, jonka tarkoituksena olisi tämä luonnos valmistella niin, että se voidaan esitellä ensi maanantaina valtion ja hallitusten päämiehille, jotka sitten valmistelevat tämän sopimuksen niin, että voidaan kääntää tämä sopimusteksti kaikille kielille, niin että se voidaan allekirjoittaa eh, kevään huippukokouksessa ja sitten ratifiointiprosessi aloittaa. sopimuksen mukaisesti tämä ratifiointiprosessi pitäisi päättää vuoden sisällä. Mitä tulee sisältöön, minä en nyt palaa niihin syihin, joista parlamentti on kritisoinut tätä ää, hallitusten välistä sopimusta. Ensimmäinen kritiikin syy on tämän, niin kutsuttu toimielimellinen. Me pidämme tällaista sopimusta ähm, välineenä, joka ei ole sopiva äh, euroalueen äh, taloushallinnon vahvistamiseksi. Ja vaarana on, että äh, tämä sopimus on Euroopan unionin juridisten puitteiden ulkopuolella, joten ajattelimme, että olisi ollut parempi toimia sopimusten puitteista, perussopimusten puitteissa, tai jos perussopimuksia olisi pitänyt muuttaa, käyttää tätä mahdollisuutta uudistaa sopimuksia. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista Britannian veto oikeuden takia, mutta jos nyt tätä tekstiä tutkii ja eurohuippukokouksen johtopäätöksiä, josta ei nyt kuitenkaan tule mikään EUn toimielin, niin kaikki muut tämän sopimuksen asiat olisivat, olisi voitu toteuttaa aivan tavallisin toimin Lissabonin sopimusten määräysten mukaisesti. Toinen asia, jota me kritisoimme, on se, että tämä sopimus keskittyy ainoastaan budjettikuriin budjettikuri, joka on tietenkin välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa yhtenäisvaluutan vakaus, mutta se ei riitä, jos ei samanaikaisesti ryhdytä yhtä konkreettisen toimenpiteen kasvun edistämiseksi ja valtion velkakriisin solidaariseksi hallinnoimiseksi. Tästä kritiikistä huolimatta parlamentti rakentavasti osallistui näihin neuvotteluihin ja tavoitteena oli vähentää EUn lainsäädäntöpuitteisiin mahdollisesti syntyvää haittaa ja e, esittää myös sellaisia poliittisia sisältöjä, jotka tasapainottaisivat tätä sopimusta budjettikurin ja solidaarisuuden suhteen nyt meidän täytyy tehdä jonkinlainen tase tästä työstämme. No oikeastaan olemme vielä keskellä neuvotteluja, koska tämä prosessi ei ole päättynyt ja siksi eh, olen hyvin varovainen arvioissani. Kuitenkin en nyt eh, halua eh, yksityiskohtaisesti käydä läpi tämän neuvottelun hyviä ja huonoja vaiheita. Parlamentti oli ensin luottavainen, sitten harmistunut ja äh, näin poispäin. Nyt voin sanoa, että olemme sellaisessa vaiheessa, että olemme varovaisen optimistisia. Nimittäin ainakin jotkin asiat, jotka esitimme äh, sopimuksen neuvotteluosapuolille, jotka liittyivät toimielin puitteisiin, voitaisiin ainakin ottaa mukaan tähän lopulliseen sopimustekstiin erityisesti seuraavat asiat. Yksi artikla siinä on symbolinen, mutta kuitenkin tärkeä viittaus kasvuun, työllisyyteen, sosiaalisiin kysymyksiin, joka ei ollut ensimmäisessä luonnoksessa. Kaksi artiklassa on otettu mukaan muotoilu parlamentin tarkistuksesta, että tämä sopimus täytyy panna täytäntöön eh, EUn sekundaarilainsäädännön kautta silloin, kun mahdollista. Kolme artiklassa minun on sanottava, että parlamentti onnistui saamaan aikaan sen uudelleen muotoilun, varsin eh, merkittävän uudelleen muotoilun. Sieltä poistettiin riski, että syntyy ristiriita vajeen mittausparametrien välillä, joka on tässä sopimuksessa, ja sitten mm, taas niin kutsutussa six-packissa näiden välillä oli eroja, tästä nyt päästiin eroon. Ja vielä näyttää siltä, että vielä eräs Euroopan parlamentin tarkistus hyväksyttiin, ainakin se maanantain kokouksessa hyväksyttiin, niin että meillä keskipitkän aikavälin parametri on laadullinen, kun taas määrällinen on vieläkin tämä 0,5, joka meidän mielestämme on hankala, koska sitä ei ole tässä siksi päkissä, eikä tätä 0,1, joka olisi rakenteellisen keskipitkän aikavälin vajeen rajana. vaikka komissio onkin tehnyt ehdotuksen, että tämä otettaisiin myös sekundaarilainsäädäntöön mukaan mahdollisesti jopa ennen kuin allekirjoitus- ja ratifiointiprosessi on päättynyt. Sitten neljä artiklasta parlamentti sai aikaan sen, että tämä artikla, joka koski valtionvelkaa, saatiin täysin linjaan yhteisön lainsäädännön kanssa. Sitten artikla 6, siinä ei ole täyttä koordinointia, mutta tässä on kuitenkin mukana se parlamentin ehdotus. Sitten yhdeksän artikla. Siitä puuttui viittaus puuttuu nyt viittaus Europlus-sopimukseen, jota pyysimme. Ja missä kasvupolitiikkaa pitäisi harjoittaa. Ja artikla 10 ja 11 viittaavat yhteisön menettelyyn näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoon, jotka liittyvät konvergenssia kehitykseen ja artikla 36 vahvistettu yhteistyö. Eli olemme vieläkin unionin toiminnan puitteissa emmekä sen ulkopuolella. Sitten artikla 12 se on vielä auki, mitä tulee niihin eh, valtioihin, joilla on derogaatio eurosta, niin meidän alkuperäinen tarkistuksemme oli eh, kunnianhimoisen, jonka mukaan eurohuippukokousta pidetään jonkinlaisena laajennettuna euroryhmänä, eh, eli uudenlainen konsepti tästä järjestelystä, jota sopimuksissa ei ole, mutta otamme huomioon siis sen, että voivat osallistua nämä valtiot, joilla on derogaatio. Myöskin parlamentin puhemies voi täysin osallistua artiklassa alun perin oli, että artiklassa tässä 235, jossa sanotaan, että se saat, häntä sa, saatetaan kutsua, hänet voidaan kutsua, niin kun tässä on kyse kuitenkin tällaista epävirallisesta kokouksesta, niin en me ymmärrä, että miksi tällainen menettelytapa, tavallinen rajoitus asettaa parlamentin puhemiehen osallistumille. Siksi vaadimme, että tämä viittaus otetaan pois ja että siinä puhutaan ihan tavallisesta kutsusta, että hänet kutsutaan. Tämä ilmeisesti on hyväksytty, vaikka Lopullinen sana on tietenkin Eurooppa-neuvostolla. Sitten 13 artikla on erittäin tärkeä. Se liittyy yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa. Siinä meni läpi meidän ehdotuksemme yhdistää se vahvasti ensimmäisen pöytäkirjan yhdeksän artiklaan. Tämänhetkinen muotoilu viittaa tarkkaan kansallisten parlamenttien budjettivaliokunnan puheenjohtajien yhteiskokouksen ja ja Euroopan parlamentin budjetti- ja talousasiainvaliokunnan yhteiskokoukseen, mutta se, mikä on tärkeää, on viittaus ensimmäisen pöytäkirjan yhdeksän artiklaan, joka sanoo, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit yhdessä määrittelevät yhteistyönsä muodon. Ja sitten on erittäin tärkeää, että kun 14 artikla onkin vielä auki, vaikka tarvitaankin tällä hetkellä 12 allekirjoitusta, jotta se voisi astua voimaan, niin on myös edetetty neljä viidesosaa. Tässäkin ollaan lähempänä parlamentin ehdotusta, mutta 16 artiklassa sanotaan, e, e, e, on heikommassa muodossa otettu huomioon meidän tarkistuksemme, että eh, viiden vuoden sisällä tämä sopimus pitäisi ottaa mukaan Euroopan unionin primääri- tai sekundarilainsäädäntöön. Sen sijaan ei ilmeisesti valitettavasti otettu huomioon tarkistuksia, jotka liittyivät eh, eh, kysymykseen tästä velkarahastosta ja sitten näistä hankevelkakirjoista ja transaktioverosta. verosta. Tietenkin nämä asiat on katsottava, näitä on katsottava varovasti, koska me vielä odotamme tämän neuvotteluprosessin lopputuloksia. Jos lopputulos on järkevä ja jos se huomioi parlamentin tärkeimmät kohdat, niin voimme sanoa, että Euroopan parlamentti oli merkittävä siinä, että pystyttiin vähentämään haittaa, joka syntyy Euroopan parlamentin juridis, Euroopan unionin juridiselle puitteistolle. Sen sijaan mitä tulee politiikkaan niin meidän eh, toimemme eivät olleet niin menestyksekkäitä. Kuitenkin eh, minä olen vielä erittäin varauksellinen kahdeksan artiklan oikeusperustan vahvuudesta sekä kahdeksan artiklan, eh, kahdeksan yksi artikla, eli että tätä voitaisiin käyttää tuomioistuimia, kun on kyse kansainvälistä sopimuksesta. Ja lisäksi vielä enemmän varauksellinen olen sen suhteen, että kuten 8.2 artiklassa sanotaan, että tuomioistuin voi antaa sanktioita. Ja tässä minun mielestäni kestämättömällä tavalla sekoitetaan 273 260 joka liittyy ihan normaaliin sisäiseen menettelytapaan, jolle ei ole mitään tekemistä tuomioistuimen roolin kanssa 273 artiklassa. Joten tämä tekee tästä sopimuksesta ei mitenkään erityisen merkittävän Euroopan unionin taloudellisessa historiassa ja tämä kysymys, että siellä on sana mielellään, kun mainitaan tämä kultainen sääntö, niin se tekee koko tästä kolme artiklasta ei kovinkaan vahvan, kun yritetään tämä, tämä ei tästä artikkelista kovinkaan vahvan, koska tämä on siis eh, toivottavaa, mutta ei pakollista. Tässä olemme nyt viimeisissä vaiheissa. Eh, parlamentilla ei ole mitään eh, velvollisuutta antaa lausuntoa tästä sopimuksesta, joka on kansainvälinen sopimus, mutta tietenkin parlamentin täytyy jotain sanoa ja meidän loppu loppuarviomme riippuu myöskin siitä, miten viimeisimmät hankaluudet saadaan vielä ratkaistua. Ja lopullisen päätöksen tekee tietenkin täysistunto, joten minä en nyt ota kantaa tähän asiaan ennen kuin sitten maanantain neuvoston kokous on päättynyt. Kumpunin. Kiitoksia ennen kuin pyydän puheenvuoroa toiselta jäseneltämme, joka on mukana, kollega Verhofstadtilta, joka oli mukana tässä työryhmässä. So that you don't hear two times the same. Ehkä toisella kierroksella niin, ei sanota kahta kertaa samaa asiaa. Uh, Me olemme niin yhtenäisiä, että voimme uh, puhua uh, ihan korvata toisemme. Parlamentti on ollut hyvin yhtenäinen. Parlamentti on ollut täysin yhtenäinen tässä asiassa. Va bene, grazie. Quindi semmai... Eh, Kiitoksia. Mahdollisesti kollega Verhofstadt eh, tulee tähän keskusteluun mukaan kaikkien muiden puheenvuorojen jälkeen. Ja nyt annan puheenvuoron kollega Sarkovskille ja toivotan tervetulleeksi kollega Weberin, joka on uusi mm, varsinainen jäsen valiokunnassamme ja tämä vahvistaa eh, valiokuntamme intellektuaalista tasoa voimakkaasti. No niin, kollega Tsarkovski. Well, I will tell you... Niin, haluaisin kertoa teille suosikkiutalaisvitsini. Mitään vuohista, en tiedä tunnetteko tätä. Isaac tulee rabin luokse ja sanoo, että minun elämäni on kurja, en voi elää enää tällä tavoin. Elän pienessä huoneessa, jossa on pieni keittiö, tiedät, perheen on kuusi lasta, vaimoni on siellä, hän valittaa aina jatkuvasti. Vanhemmat asuvat myös siellä ja isäni on paik- asuu myös siellä. Mitä voi tehdä, rabbi? Rabbi sanoo, osta vuohi. Isä kysyi, miksi? Ja rabbi sanoi, älä kysele, osta vuohi. No, hyvä rabbi, minun elämäni on aivan kamala, se on aivan kestämätöntä. Miten sinä otan tämmöille tällaisen ohjeen? Vuohi kulkee kaikkialle, se syö kirjani, se söi jopa Tooran. Kyllä sinä tiedät, että tooraa ei sitä voi syödä. Miten minä voin elää tällä tavoin? No, hän tulee, hanki vuoden sitten palaa viikon kuluttua takaisin. Sanoi, että elämä on ihanaa, nyt kaikki on rauhallista kotona. Joten tämä muistuttaa minua hiukan tästä luonnoksesta, nimittäin koska on selvää, että me olemme helpottuneita, kun olemme nähtyneet, että on tapahtunut muutoksia ja että tilanne on muuttumassa, koska tämä muutos on menossa vähän suuntaan, jos, ennen, jos vertaa ennen kaikkea tätä kolmanteen luonnokseen. Ja kuten neuvottelija sanoi, on liian aikaista vielä tehdä mitään arviota, lopullista arviota, koska asiat ovat edelleen liikkeessä. Ja näyttää siltä, että monet meidän vaatimuksemme, joita parlamentti on esittänyt, viime kädessä tullaan hyväksymään, ja me toivomme näin. Kuitenkin on olemassa tiettyjä tärkeitä asioita, joiden osalta on oltava hyvin varovaisia silloin, kun arvioidaan koko tekstiä. Tietysti se, että turvataan yhteisöllinen menetelmä, ja toimeenpanokysymykset, koska niitä on vesitetty. Me haluamme, että ne ovat voimakkaampia silloin, kun tulee kysymys toimeenpanosta sekundaarissa lainsäädännössä. Mutta sitten on myöskin kysymys, joka liittyy tulevien eurovyöhykkeen jäsenten osallistumiseen kaikkiin keskusteluihin, e, etenkin kun on kysymys eurovyöhykkeen kokouksiin, koska tätä on käsitelty mitä erilaisemmin tavoin, ja kun on kysymys siitä, että että otetaan tiettyjä velvoitteita, jotka tulevat, lähtevät liikkeelle finanssipoliittisesta sopimuksesta, on tärkeää, että näin osalta on selkeä linja. On kuitenkin joitakin asioita, jotka liittyvät tuomioistuimen rooliin, kuten Roberto Gualtieri osoitti, ja uusi ajatus siitä, että huolehdittaisiin siitä, että sopimus sitten, kun se on syntynyt, ei, että sitä ei muutettaisi muutaman kuukauden kuluessa ilman, että me, me voimme valvoa sitä. Joten yhteenvedonomaisesti toteaisin, että nähtyämme nämä ennennäkemät muutokset näiden versioiden välillä ei ole mikään ihme, että olemme helpottuneita, kun näemme, että tapahtuu edistystä neuvotteluissa ja että jotkin meidän kantamme otetaan huomioon. Mutta meidän pitää olla hyvin varovaisia, pitää odottaa lopullista kierrosta, koska jälleen kerran saattaa syntyä yllätyksiä. Kuten, kuten olimme yllättyneitä parisen viikkoa sitten tammikuun alussa. Ja on tärkeää, että lähetämme selkeän viestin. Kun me lähetämme sen alussa, niin me pyrimme vähentämään vahinkoja. Toivon, että olemme menestyksekäitä, mutta ei vielä pidä kiittää luojaa ennen kuin päivä on päättynyt. Katsotaan nyt, Minusta linja, joka neuvottelijat ovat omukset, on oikea. Meidän pitää pitää yllä painetta, jotta sopimuksesta tulee meidän kannaltamme mahdollisimman hyväksyttävä. Nykymuodossaan se, sanoisin, minusta se on liian hyvä, jotta se voitaisiin hylätä ja sitä voitaisiin arvostella. Ja liian huono, että sitä voitaisiin todella kiittää, jotta se saisi myöskin meidän suostumuksemme. Grazie, onorevole Tarkovski. Kiitoksia, edustaja Tarkovski. Ja seuraavaksi kollega Duff. Oh, President, um, thank... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minulla ei ole mitään vitsejä kerrottavana vielä. Haluaisin kiittää Brokia, Walteria ja Versustadia. He ovat olleet hyvin tehokkaita enemmän kuin kuvittelin mahdolliseksi tämän työn alussa. Kun tarkastellaan tätä neljättä luonnosta ennen kuin näemme viidennen luonnoksen, minua hämmästytti välittömästi tämän uuden asian otsikko. Se oli hyvin pitkä ja hankala. Ja siis tämän uuden instrumentin nimi. Ja jos ajatellaan nyt tässä yksinkertaisuutta ja kansalaisten etua, olisi ehkäpä hyvä, jos otsikko itsessään voitaisiin lyhentää ja selventää niin, että se heijastelisi paremmin tätä melko ohutta sisältömateriaalia tässä sopimuksessa. Me tulemme keskustelemaan ensi viikon Brysselin täysistunnossa tästä kysymyksestä ja uskoisin, että ehkäpä päätöslauselma saadaan aikaan. Olisi hyvin tärkeää, että jos näin tapahtuu, ettei siinä sanota, että me hyväksymme tai olemme samaa mieltä tämän sopimuksen kanssa me voimme tunnustaa, että tämä oli välttämätön toimi tällä hetkellä, kun pyrittiin ratkaisemaan kriisi. Mutta sehän ei siihen riitä ja meidän ei pitäisi antaa vääristyneitä viestejä parlamentista ulos että tämä olisi sellainen toimi, jonka muodosta tai sisällöstä me pidämme, joten meidän pitäisi luonnostella omaa kantamme hyvin varovaisesti. Ja voisivatko meidän edustamme sanoa jotakin tilanteesta tänään? Osa neuvotteluosapuolista aikoo tehdä julistuksen, jotta se voisi saattaa päätökseen sopimuksen. Mielestäni tämä voisi olla järkevä tapa toimia. Tätä me voisimme tukea parlamenttina. Grazie, onorevole Daff. Adesso do la parola a... Kiitoksia edustaja Daff ja sitten edustaja Hefner. Ja herzlichen Dank. Sydämiset kiitokset, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aluksi on tärkeää sanoa, että parlamentti valitun menettelyn myötä on tilanteessa, jossa sillä muodollisesti ei ole mitään sanottavaa, joten kansalaisten edustajat ja kansalaiset itse ovat tulleet tuomituksi katsojiksi. Ja siksi meidän parlamenttimme on toiminut hyvin viisaasti ja haluaisin ennen kaikkea niille, jotka ovat neuvotelleet meidän puolestamme ja jotka ovat pyrkineet huonoa asiaa ainakin joissakin kohdin tekemään paremmaksi, kiittää sydämellisesti, koska parlamentti on todellakin mahdollisuuksiensa puitteissa saanut vietyä lävitse huomattavia muutoksia. Mihin tässä edelleen pitäisi mennä on se, että me emme voi jatkuvalla tasolla hyväksyä sitä, että Euroopassa vakiintuu kehitys, jossa olennaisia, olennaista päätöksentekotoimivaltaa siirretään legitiimisesti oikeutettujen toimi, toi, legitiimisesti oikeutettuista toimielimistä niiden ulkopuolelle menettely, jotka ovat näiden ulkopuolella. Me emme halua Eurooppaa, jossa tapahtuu toiminnan palauttaminen hallitusten väliselle tasolle, vaan haluamme integroiduman Euroopan. Ja se on myöskin sisällöllisenä päätöksenä, sisältönä näissä päätöksissä. Minusta kaikesta tästä on hyötyä ja osittain on jo saavutettu sitä, että päätökset sidotaan siihen, mitä on jo määritelty EUn lainsäädännössä. Esimerkiksi se, mitä parlamentissa on käsitelty, miksi six-pack ja six-pack plus two. Ja sen lisäksi, mitä me nyt voimme sanoa, me tässä valiokunnassa ja parlamentissa ylipäätään Euroopan unionin osalta on, on hyvin tärkeä tehtävä vastaisuudessa, että pitkällä tähtäyksellä se, mitä nyt on kehittymässä tästä rinnakkaisrakenteesta, joka itse asiassa on demokraattisen Euroopan unionin kopio, että tämä kaikki palautetaan takaisin yhteiseen Eurooppaan, joka on kulkemassa yhteistä tietää demokraattista pohjaltaan käyttäen yhteisöistä menetelmää. Haluaisin jättää tämän nyt tässä tähän ja jos mä haluan saada keskustelun nopeasti päätöksen, niin pitää puhujienkin olla nyt aika lyhyt sanaisia. Bene, grazie. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron kollega Guerrerolle. Grazie, signor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Koko maailma tietää, että espanjalaiset että enemmistö espanjalaisista kertoo vitsejä katalanialaisista ja portugalilaisista. Täällä on kollega Paulo Ransel, joten en tule kertomaan mitään vitsejä portugalilaisista, enkä tule kertomaan myöskään vitsejä juutalaisista, vaikka meillä Espanjassa on tällainen sekoitus erinäisiä asioita vuosisatojen ajalta. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, mikä on ollut tällainen uudistusten suunnitelma, ajatellen päätöksiä, joita Euroopan unioni on tehnyt siitä lähtien, kun kriisi alkoi. Syntyy sellainen vaikutelma, että muutokset, joita olemme ottaneet käyttöön instituutioissa, tapahtuvat aina silloin, kun ongelmat, joita haluamme ratkaista, ovat muuttuneet jo toisenlaisiksi ongelmiksi. Tämä sopimus, tämä hallitusten välinen sopimus, lähestulkoon keskittyy pelkästään finanssipoliittiseen vakauteen ja parlamentti on kuitenkin pyrkinyt ottamaan huomioon muitakin perspektiivejä, sosiaalisen perspektiivin kasvu, perspektiivin, joka liittyy sellaiseen politiikkaan, joka liittyy investointeihin, joiden kautta saavutetaan kasvua. Reaktiot, joita viime päivinä olemme saaneet kuulla Euroopan johtajilta, jotka ovat tekemässä tällaisia esityksiä tällä hetkellä eivät ole kiinnostaneet pelkästään vajen määrästä, vaan puhuvat siitä, että Euroopan unionin pitäisi saada aikaan joustavampi aikatauli jo tämän vajen osalta, jotta ei syvennettäisi sitä lamaa, joka on tulossa. Joten mä ajattelen jäsenvaltioita, että esitettäisiin normatiivista instrumenttia, joka on suuntautunut pelkästään finanssipoliittiseen vakauteen, ja kun olemme prosessissa, jossa tällainen instrumentti on tulossa, enemmistöpoliittisista viesteistä, on, että olemme kuitenkin unohtamassa tiukan fiskaalipoliittisen finanssipoliittisen vakauden ja olemme siirtymässä toisen tyyppisiin poliitikkoihin. Mitä siis on tapahtumassa tämän vuoksi? Tilanne on se, että emme ole ratkaisseet taloudellista ongelmaa. Parlamentin kanta on ollut lähettää viesti, että tämä hallitusten sopimus ei ole sopiva väline ongelmien ratkaisemiseen, jota taloudessa tällä hetkellä on, mutta olemme kuitenkin vaarantaneet toimintavälisen tasapainon Euroopan unionissa ja siirtyneet kohti hallitusten välisiä mekanismeja, joka merkitsee sitä, että luovutaan yhteydestä menetelmästä, johon liittyy sekä komission että parlamentin rooli. Minusta tämä viimeinen kysymys on perustavanlaatuisesti se, josta meidän täytyy voimakkaasti pitää kiinni, koska tätä kautta pyritään samaan aikaan myöskin yhtenäisyyttä parlamentissa, tästä parlamentista, parlamentista kantaa, jossa puolustetaan ei pelkästään parlamentin omaa asemaa, vaan ylipäätään toimielin istunnollisia rakenteita. Joten olemme aiemmin jo sanoneet, että olisi hyvä, jos voisimme saada aikaan kokouksen, josta äh, kun parlamentti, voisimme tietoa asioista, niin kun parlamentti ensi viikolla hyväksyy asiasta päätöslauselman. Honorable Messerschmitt, la parola. Edustaja Messerschmitt, on puheenvuoro. I will be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Minulla on vain kysymys. Minä en olisi mieltä, että tämä olisi todennäköinen tapa päästä euro pelastamaan. Minä käsitin, että ainakin Angela Merkel tässä on Kreikan suhteen puhunut samalla äänellä lehdistössä. Hän ei vaikuta pitävän todennäköisenä, että Kreikan talous voitaisiin pelastaa. Ainakin näin kansainvälinen lehdistö häntä on lainannut. Eli minulla on kysymys nyt meidän kolmelle edustajallemme täällä, jotka parlamenttia edustavat. Mitkä teidän mielipiteenne tässä ovat, tässä hyvin kriittisessä tilanteessa? Ja siis, ettei edes vain yhden valtion valtionpäämies, vaan tämän kaikkien Johtavimman valtion päämies on tällaisia puhunut. Mikä teidän mielipiteenne tässä on? Grazie. Onorevole Brons. Kiitoksia. Edustaja Bronx. <clears throat> It's a fundamental rule in politics. Politiikassa on perussääntö, että tämä pitää esittää kysymyksiä, meillä ei ole teidän vastausta. Ja jos minun pitäisi noudattaa tätä sääntöä, itse asiassa en koskaan kysyisikään mitään kysymyksiä. Jos tämän sopimus on tehty ilman yksimielisyyttä, joten se on yksityinen sopimus, joka tapahtuu EUn puitteiden ulkopuolella. Miten sitä koskaan voidaan panna täytäntöön EUn instituutioiden tasolla, vai onko se vain itsessään sitova? Tässä on kysymys, minä en tiedä vastausta. Grazie anche per la brevità. Onore... Kiitoksia myös siitä, että puhuitte niin lyhyesti edustajalle Grip. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin ennen kaikkea kiittää parlamentin edustajia heidän sitoumuksensa vahvuudesta näissä neuvotteluissa ja heidän raporttiensa laadusta. He ovat niitä tehneet hyvin usein tälle valiokunnalle. Puhun nyt hyvin lyhyesti, on mainittu jo monia asioita, edeltävät puhujat ne mainitsivat, en halua palata nyt tähän budjettikurikysymykseen verrattuna solidaarisuuteen, kasvuun, kilpailukykyyn, enkä näihin toimielimellisiin kysymyksiin, joita tässä tuotiin jo esiin hyvin tarkasti, erityisesti yhteisömenetelmän ja hallitusten välisen menetelmän eroihin. Ja nyt suoraan sanottuna, kuten sanottiin, meidän pitää odottaa, jotta saamme hyvin selkeän lopullisen kuvan tästä kansainvälisestä sopimuksesta yksinkertaisesti haluaisin ottaa esiin yhden asian. Kyseessä on parlamenttien välisen yhteistyön vahvistaminen ja kansallisten parlamenttien mukaan tuominen. Tämä on jotakin, mitä pitäisi saada tehtyä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. On hyvin tärkeää tuoda tämä esiin. Meidän pitää saada asiat liikkeelle. Kansal- kansalliset parlamentit mukaan ja vahvistettua enemmän, sanoisin, erilaisten parlamentaaristen instituutioiden mukaan tuomista. Tämä mielestäni olisi avain kysymys, jotta saisimme demokraattista legitimiteettiä enemmän tähän eurooppalaisen työhön mukaan. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, kun olette pyrkineet vahvistamaan kaikkien parlamentaaristen instituutioiden roolia. Adesso il collegio Ja seuraavaksi parlamentin edustajien kollegio on täällä täydellinen. Meillä on kolme neuvottelijaa, mutta eh, tiedämme, että he olivat aina samaa mieltä asioista kuitenkin. Ehkä kollega Brock ja kollega Verhofstadt voivat päättää tämän keskustelun. Edustaja Brock, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi sitä, että tulin hiukan myöhässä, mutta se johtuu siitä, että toimistoni ja minä emme ole lukeneet liittävän tarkkaavaisesti teidän edistyslistaanne. Pyydän, että saan anteeksi. Niin, kollega Gualtieri luultavasti on jo kertonut olennaisimman, joten minun ei tarvitse sitä toistaa. Nyt on niin, että kollega Verhofstad ja kollega Gualtieri ja minä, me ajattelemme hyvin pitkälti yhtenäisesti, mitä tulee nimenomaan argumentteihin, joita olemme käyttäneet. Ja näiltä osin uskon, että herra Guotirin kommenteista löydän myöskin omat mielipiteeni. Tässä ei ole ollut tehtävänä se, että me muuttaisimme talousraha ja finanssipolitiikkaa EU-ssa. Ensimmäinen tehtävänä on ollut varmistaa e, yhteisöllinen menetelmä ja parlamentin oikeudet. Näyttää siltä, että tämä olisi onnistunut lopullisen tuomion sanon vasta maanantai-iltana, kun Euroopan neuvoston kokous on päättynyt, mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että se olisi onnistunut. Täysin sanoen kaikki lainsäädäntö tullaan hyväksymään perustamisen mukaisesti, eli yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Ei tulemassa mitään erilaisia standardeja. Jos niitä on, ne täytyy sitten ne täytyy sopeuttaa yhteisölliseen menetelmään. Parlamentin oikeudet ja kansallisten parlamenttien oikeudet näyttää siltä, että ne on turvattu hyvällä muotoilulla. Ja näyttää siltä, että emme ole kuitenkaan tyytyväisiä siihen, mikä tulee olemaan parlamentin puhemiehen osallistumismahdollisuus euroneuvostoon, mutta ei ole turvattu sitäkään, että itse asiassa kaikki sopimuksen osapuolet voivat osallistua samalla tavoin kokouksiin, ja että edelleenkin näkyvissä olivat erot eurovyöhykkeen jäsenten ja sen ulkopuolisten maiden välillä. Nämä maat, jotka eivät voi olla eurovyöhykkeen jäseniä, niillä tulee vaikeuksia, jotka voi osallistua kokouksiin, niin on vaikeuksia selittää omille parlamenteille, miksi niiden pitäisi ratifioida tämä sopimus. Joten tässä kohdassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa tulee olemaan vielä melkoinen yhteenotto. Tämä sopimus tuo oikeastaan vain kolme asiaa, joita ei ole ratkaistu yhteisölainsäädännössä. Ensimmäinen niistä on se, että velkajarru on osa kansallista lainsäädäntöä. Toinen asia on, että käänteinen mm, enemmistö valtioiden osalta voidaan käyttää vaje ylijäämät vaje, vaje, osalta. Ja tämä on artiklan 162 vastaista. Sitten tämä liittyy myöskin rahaliittoon, joka lisäysopimuksen mukaan on asia, jota ei voitaisi käyttää, joka on myöskin Euroopan tuomioistuimen päätöksen mukaista. Ja joten me olemme ainakin tätä huomiota siihen neuvotteluissa, että kaiken pitäisi tapahtua EUn yhteisen lainsäädännön puitteissa. Ja tässä ei, tapahtu, ei saisi olla sellaista sopimuksia, joka johtaisi Euroopan jakamiseen. Kysymys siitä, millaista talouspolitiikkaa, mikä tasapaino on oikea, nämä sopimus ei ratkaise ongelmia sinänsä, vaan se on rakennuskivi finanssipoliittisen kurin osalta, joka on sopimuksen perusperiaate kolme prosenttia 60 prosenttia kokonaisvelkaantumista. Nämä ovat siis Maastrichtin säännöt. Ja kysymys on siitä, millä tavoin me pitkällä tähtäyksellä pidämme kiinni näistä säännöistä omasta primäärioikeudesta. Aika ajoin on sellainen vaikutelma, että yhteisten sääntöjen noudattaminen on asia, jonka jotkut tästä ovat kyseenalaiseksi. Näin ei voi olla. Parlamentin valtuuskunta on tehnyt toistuvasti selväksi sen, että nämä finanssipoliittiset eh, toimenpiteet eivät yksistään riitä kriisin ratkaisemiseen eh, se ei olisi uskottavaa. Ja olemme sitä mieltä, että tietysti täytyy olla myöskin komponentit, jotka liittyvät rakenteiden muutokseen ja kasvuun, joka täytyy ottaa mukaan, ja ne mainittu tekstissä. Ja minusta tämä on hyvin tärkeää. Ja oletan myös, että maanantaina tulee uutta lähestymistapaa, ja oli mielenkiintoista ajatella puhetta, jonka liittokansari, Saksan liittokansari piti Davosissa eilen, jossa hän teki selväksi sen, että nyt tulee uusi vaihe, jossa finanssipoliittinen unioni voi edetä seuraavaan vaiheeseen, kasvuvaiheeseen tämän sopimuksen myötä, joten parlamentin täytyy nyt huolehtia siitä, että tämä toinen vaihe tulee, koska pelkästään säästämällä ei voida maksaa velkoja säästäminen voi estää velkojen tekemisen, mutta se ei velkojen maksamista. Joten kasvupuolenkin täytyy tulla asianmukaisesti mukaan. Tämä on hyvin järkevä lähestymistapa, että keskustelemme asiasta siitä, että eurobondikysymykset ja muut, että niitä Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa ei voida yksimielisesti ratkaista, on poliisi tosiasia, ja tämän asiassa pitää edetä myöskin seuraavina viikkoina ja kuukausina Samoin myöskin transaktiovero on asia, joka liittyy tähän. Se haluaisin vielä sanoa, että olen iloinen siitä, että pyrimme ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyvät venäläiseen kuriin tällä tavoin, emmekä Iso-Britannian ehdotusten mukaisesti, koska Iso-Britannia teki oman suostumuksensa riippuvaiseksi siitä, että Euroopan unioni luopuu lainsäädännöstä, joka koskee rahoitusmarkkinoita. Mutta rahoitusmarkkinat ovat pääsyy siihen, että olemme tässä kriisissä. Emmekä me voi hyväksyä sitä, että tuo suuri alue jää säätelemättömäksi. Kaikkien maailmanmaiden BKT yhteensä 55 biljoonaa euroa. Se rahamäärä, jota kiertää maailmaa ilman mitään valvontaa, on 500 biljoonaa euroa. Kymmenen kertaa niin paljon kuin kaikkien maailman valtioiden arvo yhteensä. Emmekä voi hyväksyä sitä, että tämä alue saa toimia valvomatta ja ajaa edellään valtioita ja demokratiaa. Me emme voineet hyväksyä brittien ehdotusta, että luopuisimme rahoitusmarkkinoiden säätelystä. Tämä pitää tehdä selväksi, koska tämä tilanne rahoitus, osalta se voidaan tehdä yhteisöllisen menettelyjen puitteissa käyttäen kahden kolmasosan enemmistöpäätöksiä. Ja tästä syystä Iso-Britannian täytyy nyt sopeutua siihen, että rahoitusmarkkinakysymyksiä tästä sopimuksesta riippumatta lainsäädäntöä tullaan viemään eteenpäin, ja olen varma siitä, että enemmistö Euroopan parlamentissa pitää tärkeänä sitä, että kasino pistetään kiinni. Grazie, Kiitoksia edustaja Brock. En tiedä, haluaako Kollega Verhofstadt vielä sanoi jotain, vaikka hän pidä sitä tarpeellisena. Ja jos haluatte, niin teillä on puheenvuoro. Comments. Muutama kommentti, puheenjohtaja. Ensinnäkin ehkä se, että Messerschmidt kysyi, mikä on tapa panna täytäntöön tämä koko asia. Kahdeksan artiklasta löytyy se tapa, jolla tätä sopimusta sovelletaan, nimittäin, että käytetään sopimuksen 273 artiklaa Tämä on varsin mielenkiintoinen artikla, koska sitä ei ole koskaan käytetty 60 vuoteen tätä 273 artiklaa, koska siinä yksi jäsenvaltio menee toista jäsenvaltiota vastaan kysymykset, jotka liittyvät sopimukseen, ei äh, sitä kautta, että sopimusta on rikottu, vaan kysymykset, jotka liittyvät sopimukseen. Ja ne, jotka ovat tämän äh, 273 artiklan luoneet ovat ajatelleet sen täytäntöönpanon menetelmänä. Me olemme yrittäneet sitä kautta antaa myös roolin yhteisön toimielimelle. Ei tässä ole kyse pelkästään taistelusta yhden ja toisen jäsenvaltion välillä, vaan minun mielestäni on varsin mahdotonta, että jäsenvaltio päättää parlamentissaan, että sen tulisi hyökätä jotain toista jäsenvaltiota vastaan. Ja siksipä myöskin meidän pyynnöstämme varmistetaan, että varsinaisessa luonnoksessa on komissiollakin rooli. Komissio tekee kertomuksen, jos joku maa ei noudata tämän sopimuksen velvoitteita ja sitten tämä koko 273 prosessi voi alkaa. Se ei ole mikään ideaali ratkaisu, kuten Roberto sanoi aluksi, mutta nyt sellaisena kuin se nyt on paperilla, se on paljon parempi kuin alkuperäinen ehdotus muutama viikko sitten. Toinen kommenttini puheenjohtaja on se, että meidän täytyy odottaa tätä lopullista luonnollista tänään, sitten meillä on syöpäkokous huomenna, sitten meillä on neuvosto maanantaina ja sitten meillä on lopputulos, tämän menettelyn lopputulos ja sitten jolloin parlamentti voi antaa lopullisen arvionsa ja myöskin valmistella päätöslauselman varmaankin ensi viikolla, jossa me ensinnäkin nostamme esiin ne kysymykset, joita me olemme muuttaneet ja nostamme myös esiin tämän sopimuksen heikkouden nimittäin, että 99 prosenttia kaikesta tästä olisi voitu hoitaa sekundärilainsäädännöstä. Minä vaan toistan sen, mikä oli Ren sanoi viimeisen ECOFIN kokouksen jälkeen. 99 prosenttia olisi voitu hoitaa sekundärilainsäädännön kautta. Ja toinen tämän sopimuksen heikkous on se, että siinä puhutaan ainoastaan budjettikurista eikä muista solidaarisuuden elementeistä. Ja nyt olemme varmaankin käsitelleet budjettikurin. Meillä on six-pack, mm, meillä on tämä paketti pöydällä, meillä on tämä sopimus, joten meillä on kolme elementtiä, joilla vahvistaa budjettikuria. Mutta ongelma tässä kriisissä on se, että me emme tätä mitalin toista puolta käsittele, nimittäin solidarisuuskysymykset. Miten tavallaan velat voitaisiin jakaa niin, että korko laskee ja muuttuu kestäväksi. Jos katsotaan esimerkiksi Italiaa, Eero Montilta voi kysyä mitä tahansa lisäsäästöjä, lisäleikkauksia menoihin, niin Italia ei tule elpymään, jos sillä on vieläkin yli 6 prosentin korko. Ja se ei ole kestävää, joten budjettikurin lisäksi tarvitaan järjestelmää, jossa korkoa voidaan laskea niille maille, jotka ovat ongelmissa. Ja parlamentti on neuvotteluissa puolustanut ajatusta siitä, että ainakin tämä pelastusrahasto mukaan tähän. Tiedätte, että se on viiden viisaan saksalaisen taloustieteilijän ehdotus, että pannaan 2,3 triljoonan euron rahasto, johon kehitetään velan vähentämisjärjestely. kaikille maille ja ainoastaan ne, jotka käyttävät jotka ovat pelastuspaketissa mukana, eivät voi osallistua, muut voivat osallistua. Ja tämä ei vaadi sopimuksen muutoksia, eikä tässä vaadita myöskään mitään, että asia viedään perustuslakituomioistuimen eteen Karlsruessa, joten minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus. Se, mitä meidän täytyy täällä parlamentissa tehdä, on varmistaa, että jos tämä sopimus saadaan aikaiseksi, miten me voimme käyttää seuraavan lainsäädäntöpaketin parlamentissa toteuttaaksemme tämän. Ja minun mielestäni ainoa tapa edetä tämän rahaston suhteen on yhdistää se tähän kaksoispakettiin. Meillä on tämä six-pack, jota on äh, muokattu ja äh, hyväksytty. Nyt meillä on Ekonissa tämä äh, kaksoispaketti pöydällä. Ja tässä ole kyse kuin, niin kuin tässä, että meidät kutsutaan osallistumaan, vaan tämä on yhteispäätösmenettelyssä ja nyt on aika kypsä, että voisimme valmistella taistelua tästä pelastusrahastosta mahdollisimman nopeasti ja panna se keskiöön keskusteluissamme kaksoispaketista. Se, allora, bisogna chiudere questa <clears throat> interessantissima discussione. Meidän täytyy nyt päättää tämä erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Lopuksi voisimme varmaankin vielä kiittää näitä kolmea neuvottelua, jotka edustivat meitä ja jotta koko parlamentti tukee. Ja uskon, että ehkä mm, paras johtopäätös on osoittaa varovaista luottamusta. Tämä on ollut vaikea neuvottelu ja toivottavasti ehkä vielä saavutamme vähän lisää. Nyt menemme äänestyksen DAFin mietinnöstä, joka äh, koskee edustajien valitsemista Euroopan parlamenttiin tänne toivotan tervetulleeksi Jo Lainenin. Hänen paikallaolo osoittaa, kuinka tärkeä tämä äänestys on. Täällä muitakin varajäseniä. Kosutsnitski ja Atinis. Nyt täällä on ehkä vähän liikaakin edustajia paikalla, joita meidän täytyy laskea äänet vaikuttaa siltä, että EPPssä on yksi henkilö liikaa joten koordinaattori sitä sanoo, kuka äänestää, ja myöskin sosiaalidemokraateista on yksi liikaa, ja myöskin ECR-ryhmässä näyttää olevan yksi henkilö liikaa, joten meidän täytyy sitten tarkistaa, että vain ne äänestävät, jotka kuuluvat valiokuntaan. Ennen äänestystä pitää hiukan, on pieni huomio. Aloitamme äänestyksen. Eli haluaisin muistuttaa siitä, että tämä ensimmäinen äänestys koskee E-kompromissitarkistusta. Erässä aikaisemmassa puhuttiin 15 tarkistuksesta, mutta koska ähm, E kattaa 15 tarkistuksen, on oikein, että Äänestän ensin siitä, koska sitten kattaa muutkin. Eli E, kompromissitarkistus E puolesta. Hyväksytty tyhjää vastaan, ei yhtään vastaan ääntä, ei yhtään tyhjää ääntä hyväksytty. Ja kuten sanoimme, se kattaa tarkistukset 1, 5 ja 15. Sitten menemme kappaleeseen 1. Tarkistus 15 on jo katettu, joten siitä ei äänestetä. Tarkistus 16 kappaleeseen 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 17 ja 18 ja 19, josta äänestetään yhdessä puolesta. Vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistus 20 Hefneriltä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Voimme siis äänestää tarkistuksesta 21 puolesta. Vastaan. tyhjä, hylätty selvästi. Tarkistus 22. Kaksikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus A jossa on suullinen tarkistus. Haluaako Gualtieri esitellä sen? Se löytyy äänestyslistasta. Tois, korvataan determines sanalla proposes. Ja lisäksi on pyydetty erillistä äänestystä, eli äänestämme nyt ensimmäisestä osasta, jossa on tämä suullinen tarkistus puolesta vastaan. Minä ainoastaan itse asiassa. Hyvä, hyväksytty. Sitten toinen osa. joka koskee tätä matemaattista kaavaa. Ensin äänestetään siitä puolesta vastaan. Tyhjää No niin, nyt me äänestämme koko tästä lopusta. Puolesta vastaan tyhjää kaksi vastaajanta. Ja menemme tarkistus 24, joka kompromissi A2 27 ei ole rauennut, joten äänestämme siitä. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 25. Scholz. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 26. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 28. Tämä tässä on se kysymys, että meidän täytyy tehdä niin kuin kompromissi EEN suhteen, eli äänestimme ensin eh, tarkistuksesta E, ennen tarkistusta 15, niin ehdotan, että tässäkin äänestämme ennen tarkistusta 28 kompromissitarkistuksesta D. Jos kukaan ei vastusta, niin äänestämme nyt siis kompromissitarkistuksesta D. Puolesta vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti. Eli tämä kattaa siis tarkistuksen 28. Sitten menemme kompromissitarkistuksen J esiteliltä. Olkaa hyvä, esittelijä voi puhua. Further, uh, ryhmien välillä minä haluaisin vetää poissuullisen kompromissin J. Ja ehdotan, että tukisimme 29 ja vastustaisimme 30. Jos me tekisimme näin, menettelytapa ja aikataulu olisivat päätetty ja mitä tulee siihen, että saisimme aikataulun sovittua ennen vaaleja, joten tähän me kaikki tietenkin pyrimme. Siksi minä haluaisin vetää tämän suullisen tarkistuksen pois ja tukisin 29 Gualtierilta. E, Kiitoksia, edustaja Daff. Eli tämä kompromissitarkistus on vedetty pois. Äänestämme tarkistuksesta 29 Gualtierilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi vastaan. Hyväksytty. Ja sitten 30 raukeaa. Ei se raukea. Sitten 31 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten se kattaa tarkistuksen 34, eli äänestämme tarkistusta 35 Gualtierilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 36 Viilandilta puolesta. vastaan. Tyhjä, hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus I. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja silloin me katoimme tarkistukset A, B, C. 42 ja 43. Ja koko pöytäkirja 7. Sitten tarkistus 37 puolesta. Vastaan Hylätty. Kompromissitarkistus C esittelijältä puolesta. Vastaan. Kaksi vastaääntä. Kolme tyhjää. Hyväksytty. Ja se kattaa tarkistukset 38 ja 39, joista ei sitten äänestetä. Ja menemme kompromissitarkistukseen D esittelijältä. Suullinen tarkistus niin, kompromissi D puolesta. Sanokaa vain. Sitä äänestetään. Me äänestimme jo. Niin. Aivan, kiitoksia, kiitoksia. Minä unohdin, me äänestimme tästä jo aikaisemmin. Kyllä, tietenkin. Eli me nyt vielä oikein vahvistimme tämän hyväksytyn hyväksymisen. 40 Rangelilta raukeaa, koska hyväksyimme tarkistuksen D, joten myöskin tarkistus 1 on katettu, koska äänestimme kompromissista E. Eli nyt sitten tarkistus 2 kuoltiedeltä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, hylätty. Kompromissi, tarkistus F esittelijältä puolesta. Vastaan. Kolme vastaääntä. Hyväksytty. Ja se kattaa tarkistuksen neljä. Emme äänestä siitä, emmekä äänestä myöskään tarkistuksesta viisi, koska äänestimme kompromissitarkistusta E. Nyt äänestämme tarkistuksesta kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kom- Seuraavaksi tarkistus seitsemän Gualtierilta puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus G esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. kahdeksan katettu, sitä ei äänestetä. Sitten kompromissitarkistus H puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 9, joka on jo katettu. Siis äänestä siitä ja menemme tarkistukseen 10 ja 11 ei niistä äänestään erikseen puolesta. Ne ovat samanlaisia kuitenkin. Eli voimme äänestää niistä yhdessä. Tarkistus 10 Foxilta, Messerschmittiltä ja Söndergaltilta, 11 Lamassuurilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 13 ja 14 ovat samanlaisia, joten voimme äänestää niistä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 43 Viilandilta. Ei, se onkin kompromissi in kattama. Niin, pyydän anteeksi. Tämä onkin jo hoidettu, joten menemme nyt loppuäänestykseen tästä Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnoksesta puolesta 17 vastaan. Seitsemän. Tyhjää. Eikö ole tyhjä? Yksi tyhjä. Vastaan. Eli 17 puolesta 7 vastaan. Hyvä. Joka tapauksessa hyvä. Edustaja Duff, tämä suuri työ on nyt päättynyt ainakin tässä vaiheessa. Seuraava vaikea vaihe on täysistunnossa. Nyt voimme mennä äänestykseen tästä toisesta päätöslauselmasta, joka on myöskin kollega Duffilta ja joka koskee pöytäkirjaa, joka liittyy perusoikeuskirjan soveltamiseen, Tsekin tasavaltaan. Haluaako kollega Duff puhua, kun hän ei eilen voinut puhua tästä? Lyhyesti tietenkin. Not able to. Kyllä puheenjohtaja, emme voineet keskustella tarkistuksista, mitä tulee Tsekin pöytäkirjaan eilen, joten nyt hyvin lyhyesti muistuttaisin miksi esittelijä vastustaa tämän Tsekin pyynnön hyväksymistä. Minä olen sitä mieltä, että pöytäkirja 30 jonka tsekki pyrkii liittämään, on hyvin valitettava väline ollut alusta lähtien tuolloin brittien pääministeri Blair tätä esitti opt-outtina perusoikeuskirjaan. Olen sitä mieltä, että oikeudellinen arviointi on osoittanut, että herra Blair oli väärässä, eikä optaut aina ole oikea. On myös osoittautunut, että tämä pöytäkirja on osoittautunut melko turhaksi se aiheuttaa oikeudellista epäselvyyttä ja poliittista hämmennystä. Sitä ei tämä parlamentti ole koskaan tukenut, eikä Tsekin parlamentti. Hervamen eilen puheenjohtajamaan edustajana sanoi, että neuvoston täytyy täyttää velvollisuutensa ja tukea Tsekin hallituksen pyyntöä. No, sehän on heidän työnsä ja vastuunsa, mutta tällä parlamentilla on erilainen tarkoitus ja meiltä pyydetään mielipidettämme ja minun kantani tässä on kielteinen. Haluaisin, että hylkäämme kaikki tarkistukset ja suojelemme perusoikeuskirjan integriteettiä ja uskottavuutta. Kiitoksia. vuole intervenire lo può fare. Da... Jos haluatte saada puheenvuoron, voitte puhua, koska tästä piti keskustella eilen illalla, mutta meidän täytyy siirtää sitä edustaja Bosmacher. Prego. Olkaa hyvä. Prego. Děkuji za slovo, já se omlouvám, já jsem dobře nerozuměla své jméno. Eh, dovolte mi, abych ještě řekla pár slov jako stínový zpravodaj. En nimetynyt nimeäni aivan oikein, mutta ehkä saanen sanoa muutaman sanan varjoistelijan. Kuten aivan oikein todettiin, kumpikin Tsekin tasavallan parlamentin kamari on hyväksynyt eh, Lissabonin sopimuksen mukaan, samoin kuin kaikki liitteet vuonna 2008, ilman mitään ehtoja. Kaksi kertaa kuitenkin hyväksyttiin se, ja todettiin myös se, että Lissabonin sopimus on sopusoinnussa Tsekin tasavallan perusvallan kanssa. Kuitenkin sopimusta allekirjoitettaessa Tsekin tasavalta presidentin nimissä pyysi, että pöytäkirja kolme lisättäisiin tähän sopimukseen. Ja nyt on nostaa sille kysymys siitä, että Tsekin tasavalta pöytäkirjaan 30 ja sen myöskin, joka liittyy sen perustuslaillisuuteen. Asia ei ollut tuossa vaiheessa vielä täysin selvitetty, ja Tsekin tasavalta viimeisenä maana ratifioi Lissabonin sopimuksen. Joten odotan, että nyt hallitus käy keskustelun asiasta kansallisessa parlamentissa, ja mahdollisesti pöytäkirjaa 30 muutetaan tai ei. Mutta ainakin on niin, että Hallitus ei saa toimivaltaa tähän toimintaan. Senaatti on jo kyseenalaistanut tämän opt-outin eh, perustuslaillisuuden ja, ja vaatinut, että hallituksen pitäisi peräytyä tästä vaatimuksesta. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Usein väitetään, että pöytäkirja sinänsä on mitätön ja että kansallinen lainsäädäntö usein menee pitemmälle kuin perusoikeuskirja. Joten haluaisin mainita analyysin oikeus juridisesta mm, aikakauskirjasta, jossa jo vuonna 2009 on todettu, että pöytäkirja ei voi olla poikkeus, opt-out perusoikeuskirjasta. Tästä ei voida nähdä tällä, tällaisena, vaan että pöytäkirja on sellainen, että sillä on oikeudellisia vaikutuksia. Sen lisäksi pöytäkirjan hyväksyminen sekin tasavallan osalta merkitsee sitä, että sillä on perustuslainomainen muoto, mitä tulee sit siihen, että myöskin Euroopan tuomioistuin päättää oikeuksista ja oikeuksista. Nyt tämä asiakirja, jota oli tulkien käyttävissä, on ilmassa pelkoa siitä Tsekin tasavallassa, että pöytäkirjan 30 hyväksyminen voisi merkitä rajoituksia Tsekin kansalaisten oikeuksiin, joten tämä on johtamassa oikeudelliseen epävarmuuteen, joten pyytäisin, että noudattaisitte esittelijän kantaa ja että neuvostolle, että se ei keskustelisi tästä aiheesta. Kiitos. Bene, grazie. Adesso chiesto... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schöpflin on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chair. I'll be... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on hyvin selvä esimerkki, koulukirja esimerkki siitä, miten politiikka ja laki eh, menevät eri suuntaan. Politiikka osoittaa yhteen suuntaan ja laki toiseen. Poliittinen tilanne on se, että lupaus on tehty pidimme siitä tai emme, mistä ikinä syytä. Ja his, historioitsijat varmaan sen päättävät. Eh, herra Duff on oikeassa, tämä on huono sopimus ja niin poispäin, mutta sopimus on tehty ja sitä on kunnioitettava. Loppujen lopuksi katsotaan, mitä Tsekin parlamentti päättää. Tästä olen samaa mieltä, on epäselvyyttä, on erimielisyyttä kahden kamarin välillä. Ehkä kannattaisi luoda yksi kamarinen järjestelmä, en tiedä, mutta joka tapauksessa sanoisin, että meidän tulisi viedä tätä eteenpäin, pidimme siitä tai emme Mielestäni on parempi, että, että poliittinen tie käydään päätökseen. Edustaja Brons. Yes, uh, Mr. Duff referred to... Herra Duff viittasi Tony Blairin lausuntoihin, joissa ehdotettiin, että oli tällainen opt-out, kuten Iso-Britannian osalta. En, en tiedä, kuka hänelle antoi neuvoja tässä asiassa. Nimittäin ajatus siitä, että on opt-out perusoikeuskirjasta on yksi niistä vakuuksista, joita etsivät ne, jo, joita rohkaistiin tukemaan Lissabonin sopimuksen vahvistamista. Joten ei pelkästään Iso-Britannian, Iso-Britannian, ei pelkästään Iso-Britannian äänestäjät menettäneet oikeutta kansanäänestykseen, vaan tästä äänestettiin alahuoneessa joka perustui sitten itse asiassa väärään oletukseen. Minä en sanoisi vielä nyt, että herra Duff on esittänyt asian väärässä valossa, mutta se mitä hän on tehnyt on ollut selkeä esitys sekaannuksesta, koska tilanne, jota te kuvaatte, on sekava, ristiriitainen ja tästä, tämä on asia, mitä se tässä selvästi huomioon, tämä tässä kästi esititte, Minua tämä hiukan muistuttaa Gulliverin matkoja, jossa Gulliver jo kysytään uskonnollisista eri, näkö, erimielisyyksistä Iso-Britanniassa. Mutta koska viime kädessä kuitenkin päädytään samaan paikkaan, jopa näkemystä eri, erilaisia, joten – te puhuitte tässä myöskin, mikä on Puolan lähestymistapa, mikä on iso lähestymistapa. Toisessa haluttiin estää lainsäädännön toteuttamista, toisessa haluttiin varmistaa oikeudet osana lainsäädäntöä, mutta viime kädessä kumpikin eri suunnasta löysi päätyvänsä samaan, huomasi päätyvänsä samaan paikkaan. Mahdollisesti opt-out on tässä tärkeä. Se l'onorevole Daff voi reagire e poi... Haluaako edustaja Daff reagoida ja sitten menemme äänestykseen? No niin ihan lyhyesti vastauksena herra Bronsin kysymykseen siitä, että neuvotaan herra Blair ja minulla oli kunnia yrittää neuvoa häntä tästä valmistelukunnan jäsenen, joka tämän perusoikeuskirjan loi, mutta minun neuvoani ei kuunneltu ja nyt olemme tässä sopassa. Enkä usko, että Euroopan parlamentin tulisi lisätä tätä sotkua nyt. Luura. Hyvä. Menemme nyt sitten äänestykseen. Ensimmäinen koskee itse asiaa, toinen koskee tätä päätöstä, jota että ei pyydetä tätä valmistelukuntaa. Eli nyt äänestämme tästä ensimmäisestä asiasta. Ensimmäinen tarkistus on kolme. Indiko viikolla. Ja sitten Schöpflinintä puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus kolme sitten on vedetty pois. Tarkistus neljä Tarkistus 4 on siis vedetty pois. Tarkistus 1 Messerschmittiltä puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten tarkistus 2 joka koskee jordan tosiaan kappaletta M puolesta. Vastaan. Hylätty. Nyt meillä on loppuäänestys tästä koko mietinnöstä puolesta. Vastaan. hylätty. Joten mitä nyt tapahtuu? Tätä ei ole hyväksytty. Meidän täytyy aloittaa alusta, joten ei äänestetä. The opinion of the... Niin, valiokunnan olevan se, että parlamentin ei tulisi antaa lausuntoa Eurooppa-neuvostolle. Ja tämä asia päättyy tähän. Ja minä oletan, että toinen päätös, joka meidän piti tehdä valmistelukunnasta on nyt rauennut, mutta haluaisin kuitenkin teidän ohjaustanne tässä asiassa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 nyt vaikuttaa siltä, että tilanne on varsin monimutkainen, koska parlamentilla on velvollisuus antaa lausunto, joten me emme nyt ole antanut lausuntoa, mutta neuvosto voi jatkaa joka tapauksessa. Niin, voi jopa vaatia, koska meillä on velvollisuus. Joten meidän täytyy aloittaa alusta. Ei se ole päättynyt tähän. Ei se ole nyt päättynyt tähän me emme pystyneet antamaan lausuntoa, joka oli velvollisuutemme. Nyt kysyn ne, Daffin neuvoa. Tulisiko meidän äänestää kuitenkin tästä toisesta asiasta joka tapauksessa? Kannattaako tällainen valmistelukunta olla tai ei? Minä ehdotan, että äänestämme tästä toisesta asiasta. Kollega Duff antaa meille la- mielipiteensä. Substan- niin, Ajatellen lausuntomme substanssia koordinaattoreilla voisi olla mahdollisuus käydä keskustelua sitten siitä, teemmekö vielä jotakin vai emme. Mutta minä ainakin, minä ainakin on sellainen tunnelma, että nyt ei ole soveliasta edelleen jatkaa tätä tämän asian käsittelyä tai päättää siitä, pidämmekö, pidämmekö, pidetäänkö valmistelukunta vai ei. Minusta olisi parempi lykätä menettelyjä tässä kysymyksessä. Tämä on esittelijän mielipide. Jos valiokunta on samaa mieltä, voimme hyväksyä tämän ajatuksen tästä lykkäyksestä. Hyvä. Näin olemme siis päättäneet. Ja nyt äänestys aika päättyy. Menemme sitten esityslistan kohtaan 15. No niin. Komission pyynnöstä ja edustajan Hefner ehdotuksesta. Hän on Libe-valiokunnan tehtävän lausunnon valmistunut valmistelija. Tänne on tullut komission edustaja esittelemään meille eh, komission ehdotusta Euroopan kansalaisten teemavuodesta. Eli jos voisitte olla hiukan hiljaa, täällä on Rova Wernertz komissiosta paikalla. Jos voisimme käydä keskusteluja tämän salin ulkopuolella. Pyytäisin sitten, että rouva Bernards kertoisi meille tästä komission ehdotuksesta Euroopan kansalaisten teemavuodeksi. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for inviting me to present. Kiitoksia puheenjohtaja, että olette kutsunut minut esittelemään tätä eurooppalaisen kansalaisen vuoden ehdotusta vuodelle 2013. Hyvät naiset ja herrat, te muistatte, että vuonna 2010 joulukuussa Euroopan parlamentti pyysi komissiota ehdottamaan tätä vuotta, jotta antaisimme vauhtia eurooppalaiselle kansalaisuudelle ja jotta voisimme paremmin informoida Euroopan kansalaisia heidän oikeuksistaan. Tämä eurooppalaisen kansalaisen vuosi 2013 tulee tapahtumaan hyvin tärkeässä kontekstissa vuotta ennen vuoden 2014 parlamenttivaaleja. Maastrichtin sopimus toi eurooppalaisen kansalaisuuden ajatuksen. Me tiedämme kuitenkin, että ajat ovat hyvin vaikeat, talouskriisin myötä ja tarvitsemme yhä enemmän ponnistuksia, jotta voisimme rohkaista ihmisiä osallistumaan aktiivisesti eurooppalaiseen prosessiin, jotta me voisimme paremmin selittää erilaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja, joita Euroopan unioni tarjoaa ihmisille. Tämä eurooppalainen teemavuosi perustuu kolmeen perusajatukseen. Ensinnäkin eurooppalaiset yhdistävät Euroopan kansalaisuuden yhä enemmän hyvin vahvasti oikeuteen matkustaa, liikkua ja työskennellä Euroopan unionin alueella. Me haluaisimme, että kansalaiset tuntevat oikeutensa ja ovat rohkaistuneita niitä käyttämään. Aivan liikkumisoikeutta pidemmällekin tämähän kattaa oikeuden äänestää tai tehdä kansalaisaloitteita tai vetomuksia. Tämä kattaa myöskin laajia alueita, joilla komissio toimii, jotta antaisimme konkreettista merkitystä Euroopan unionin kansalaisuudelle ja jotta voisimme vastata haasteisiin, joita kansalaiset yhä kohtaavat jokapäiväisessä elämässään. On hyvin tärkeää informoida kansalaisia. Tämä on keskustelun pohjalla Euroopan unionin roolin suhteen, kun halutaan parantaa ihmisten elämänlaatua Euroopan unioni voi parantaa kansalaisten luottamusta unionia kohtaan. Nyt kriisin aikaan on yhä tärkeämpää kuin koskaan informoida kansalaisia. On hyvin tärkeää, että he voivat tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tietoon, mitä tulee heidän jokapäiväiseen elämäänsä, heidän demokraattisiin oikeuksiinsa kaikilla mahdollisilla tasoilla. Tässä on selkeä yhteys oikeuksien tuntemisen, osallistumisen ja poliittisen osallistumisen välillä. Me haluaisimme vahvistaa tätä sidettä ja luoda laajaa keskustelua, jota kansalaisuudesta on käyty viime vuosikymmenellä ja vuoden 2010 jälkeen. Me haluaisimme parantaa tietoisuutta, mitä tulee oikeuksiin. Vuosi 2013 sen pitäisi vahventaa tunnetta siitä, että kansalaiset kuuluvat unioniin ja parantaa heidän kansalaisuustunnettaan ja tunnetta integraatiosta Euroopassa. Komission ehdotus kattaa sekä konkreettiset mahdollisuudet että oikeudet kansalaisuuden konseptin alla. Tämä vuosi tulee olemaan mahdollinen mahdollisuus osoittaa, että kansalaisia kuullaan politiikan teossa ja mahdollistaa myöskin sen, että selvennämme kansalaisille, mitä tämä tarkoittaa. Voisimme näin hälventää niitä suuria huolia, joita kansalaisilla on Euroopassa. Tämä on Euroopan kansalaisten vuosi. Meidän täytyy tehdä käsikädessä töitä parlamentin ja muiden toimielinten kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, alueellisten, paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Tämä lähestymistapa tulee moninkertaistamaan mahdollisuuden saada hyötyä ja poliittisia vaikutuksia tästä teemavuodesta. Haluaisin korostaa, että teemavuoden tarkoitus on tuoda esiin tekijöitä, ja se luo perintöä, ei vain itsessään, mutta myöskin niistä sitoumuksista, joita osallistujat käyttävät tämän vuoden puitteissa. Euroopan unioni, unionilla on lainsäädäntöä ja se käy kansalaisyhteiskunnan kanssa vuoropuhelua. Me haluaisimme tarkastella näitä asioita kansalaisen silmin ja heidän odotustensa näkökulmasta. Minä tiedän, että eräät teistä ovat myöskin huolissaan tästä vaatimattomasta budjetista, jota meillä on teema vuodelle. Tälle on kaksi syytä. Tämä on poliittinen päätös näinä vaikeina taloudellisina aikoina, kun ihmisillä on ongelmia taloudessa. He saattavat tuntea, että tällainen teemavuoden kantainen, kaltainen kommunikaatioväline ei vaadi valtavia budjettisitoumuksia. Tämä eurooppalainen vuosi pyrkii tuomaan esiin laajalti eri sitoumusryhmiä ja tekijöitä. Ja sen tarkoituksena on osoittaa selkeästi, mitkä välineet, lainsäädännölliset välineet, ohjelmat, dialogi ja muut toimet ovat kaikkein tehokkaimpia, kun halutaan vastata kansalaisten tarpeisiin. Siksi tämän vuoksi tämä Eurooppalainen teemavuosi tulee osoittamaan selkeästi, mitä tarkoittaa, kun halutaan asettaa kansalainen Euroopan toiminnan ytimeen. Me pyrimme tekemään tämän tiedotuskampanjoiden avulla. Meidän tarkoituksemme ei ole vain informoida kansalaisia, mitä tulee heidän oikeuksiinsa, mutta saada myöskin heille takaisin heidän mielipiteentään, mitä tulee oloihin, joissa heidän, he ja heidän perheenjäsenensä elävät, työskentelevät ja matkustavat Euroopassa. Me tulemme olemaan sosiaalisessa mediassa läsnä, käytämme erilaisia välineitä ja erilaisia lehdistö- ja muita julkaisuvälineitä, jotta voisimme toimia kaikilla tasoilla. Teema vuosi 2013 ja meidän tiedonantomme tulee olemaan tämän keskustelun pohjana. Tämän lisäksi tulemme järjestämään erilaisia tapahtumia kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja neuvoston yhteistyön kanssa. Ja me tulemme osoittamaan, että voimme saada paikallistasolla ja paikallisviranomaisten kanssa ihmisiä liikkeelle. Meidän on tarkoitus käyttää kaikkia mahdollisia toimijoita ja kaikkia mahdollisia maantieteellisiä tasoja tässä. Tämä teema vuosi tulee olla myös kansalaisuusohjelmassa tärkeä prioriteetti ja se pyrkii parantamaan osallistumista. Me tulemme tekemään läheistä yhteistyötä myöskin nuoret liikkeellä aloitteen parissa esimerkiksi. Eli avoin joustava puitteisto tämän teemavuoden suhteen tekee monille toimijoille mahdolliseksi tuoda voimavaroja yhteen tämän teemavuosi 2013 puitteissa. Hyvät naiset ja herrat, odotan keskustelua teidän kanssanne ja yhteistyötä tämän eurooppalaisen kansalaisuuden teemavuoden 2013 puitteissa. Kiitoksia. Grazie a lei, signora, come si pronuncia? Kiitos, Ova Bernerz. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelemme herra Hefnerille. Hän ehkä haluaa myöskin käyttää puheenvuoron asiasta, oletan näin. Ja että kansanvaltaisen valiokunta, joka on vastuuvaliokunta, sehän tulee hyväksymään mietinnön maaliskuussa – joten 20. maaliskuuta mennessä meillä pitäisi olla lausunto valmiina. Joten 27. helmikuuta voisimme jatkaa keskustelua asiasta, mutta ensin kuuntelemme nyt esittelijää. Ja, e- niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Selmiset kiitokset, Rova Dana. Meidän ajatuksemme oli jo tänään aivan lyhyesti saada tietoa siitä, mitä komissio on suunnitellut. Ja minun toivomukseni vastuullisena tämän valiokunnan lausunnon laatimisesta kuulla, mitä kommentteja sitten kollegoilla on, niin että seuraavassa kokouksessa voisin esittää ensimmäisen luonnoksen, josta voisimme äänestää maaliskuussa. Tätä kautta valiokunta saa tilaisuuden, jossa, se, jossa sille ei pelkästään esitellä valmista asiakirjaa, vaan se voi jo varhaisessa vaiheessa ottaa asian kantaan. Joten tänään aivan, aivan lyhyesti puhua asiasta, en yksityiskohdista, mutta aion puhua suunnasta, linjasta, jonka mukaisesti me ajattelemme niiden keskustelujen pohjalta, joita tähän mennessä on käyty, ja niitä on ollut erinäisiä. Tämä kansalaisten vuosi on suuremmoinen tilaisuus meille, Euroopan, Euroopan unionille kokonaisuudessaan, ennen kaikkea toimielimille, komissiolle ja parlamentille tehdä kansalaisille vuonna 2013 selväksi, mikä merkitys yhteisellä Euroopalla on, ja saman aikaan myöskin selväksi se, mitä komissio ohjelmaa esitellessään tuolle kaudelle vuonna 2009 jo, että Euroopan unionin ytimessä ovat kansalaiset tai kansalaisten tulisi olla ytimessä. Tämä on myöskin vuosi ennen Eurooppa-vaaleja ja, ja toivoakseni tuon vaiheen jälkeen, jolloin Eurooppa, Euroopan unioni hengästyneenä huippukokouksesta pelastustoimesta, kriisitilanteesta toimeen on, toisen on joutunut kiiruhtamaan ja minusta olisi hyvä, jos me käyttäisimme tätä tilaisuutta ja tekisimme selväksi, että kansalaiset Euroopan unionissa todellakin ovat ytimessä, eivätkä pelkästään katsojina laidalla tarkkailemassa sitä, miten päätöksiä tehdään heidän nimissään. Joten meissä olisi tärkeää, että sen näkökannan lisällä, joka, ohella, joka koskee liikkuvuutta Euroopan unionissa, ja josta komissio on jo tehnyt paljon hyviä ehdotuksia, että tätä voimakkaammin otettaisiin esille kansalaisten osallistuminen eri tasoilla, eri muodoissa, että se olisi keskipisteessä. Ja että ennen kaikkea kommunikaatio ei olisi yksipuolista, ei pelkästään tiedottamista, kansalaisille tiedottamista – ei pelkästään tietoisuuden lisäämistä olemassa olevista oikeuksista, vaan että myös olisi päinvastaisen suuntaan meneviä toimia, jossa kuuntelemme kansalaisia, jossa kyselemme, missä kenkä painaa, mitä ajatuksia heillä on Euroopan tulevaisuudesta. Tällaisia ehdotuksia me ajattelemme ottaa voimakkaammin esille omassa lausunnossamme, mutta tässä tietysti on myöskin esillä kysymys oikeusperustasta ja myöskin budjetti eh, koko tälle hankkeelle, ja tämä olisi tällaista karkeaa suunnan osoittamista. Mielelläni kuuntelisin, mitä kollegat ajattelevat, mitä ajatuksia heillä olisi, miten he haluaisivat täydentää tätä lausuntoa, joka tältä valiokunnasta tulee syntymään, niin että seuraavassa kokouksessa voimme sitten keskustella asiasta kirjallisen esityksen pohjalta. Kiitoksia edustaja Hefner ja nyt ovat pyytäneet puheenvuoroja Guerrero, Bronx ja Jäätteenmäki. Edustaja Guerrero. Kiitos puheenjohtaja. Aion lyhyesti, koska aika ei ole liikaa ja koska yleisesti tässä on tilanne, jossa on yhtä mieltä kollega Hefnerin kanssa. Minusta on hyvin tärkeää, että nyt näinä aikoina, kun monet kansalaiset ovat etääntymässä unionista johtuen taloudellisista syistä tai vaikeuksista, joita koko Euroopan kokemassa lävitse, on tärkeää, että me suuntaudumme suoraan kansalaisiin viestittääksemme heille, että Euroopan unioni on myös oikeuksien hanke, kansalaisuuden hanke ja mahdollisuuksien hanke. Ja tässä mielessä Lissabonin sopimus on korostanut kansalaisuutta ja, ja meidän olemme hyväksymässä tällaista lainsäädännöllistä hanketta koska kansalaisuutta, joka tekee senkin mahdolliseksi, että kansalaisuuten vuotena kaikki nämä miljoonalaiset eurooppalaiset, jotka tällä hetkellä ovat huolissaan, et, näkevät, että unionissa on kysymys myöskin oikeuksista ja mahdollisuuksista. Ja tästä syystä se painopiste, jonka herra Hefne esitti ja jota komissio esitti, on asianmukainen. Meidän ei pidä rajautua pelkästään, rajoitua pelkästään siihen painotukseen, jota kansansovauksen valiokunta esittää, eli kansalaisten vapaa liikkuvuus, vaan meidän pitää myöskin mennä sellaista painopistettä kohti, joka on laajempi ja jossa ovat mukana myöskin oikeudet, mahdollisuudet, tieto, sellaiselta näkökannalta katsottuna, joka on globaalimpi, laajempi, joka ei muuta kansalaisia pelkästään olioiksi, jotka voivat liikkua kautta Euroopan, vaan tietysti jos mutta kun he liikkuvat, he myöskin tietävät, että heillä on oikeuksia, heillä on mahdollisuuksia, joita unioni heille tarjoaa. Joten tuen ja pidän hyvänä herra Hefnerin ajatusta, kun hän valmistelee lausuntoja, jonka olemme val, val, valmistelemassa tällä ja tullut hyväksymään tällä, että olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman laaja, eikä koskisi pelkästään kansainvälistä liikkuvuutta. Grazie, onorevole Guerrero. Adesso... Kiitoksia, edustaja Guerrero. Ja seuraavaksi edustaja Bronx. Thanks. Um... Kiitoksia kansalaisuus, tai itse asiassa kansalaiset ovat laillisesti jäsen, äh, jäsen valtion äh, jäseniä, ja tämä äh, Euroopan kansalaisuus otettiin mukaan Maastrichtin eh, sopimukseen ja sana federaalinen otettiin pois eh, silloisen yhdistyneen kuningaskunnan majorin eh, pääministerin puolesta, koska tätä kautta hänen muolestaan luotiin eräänlainen valtio. Hän ei ehkä onnistunut poistamaan sanaa kansalainen tai halunnut sitä muuttaa, mutta se ole, se tosiseikka, että on olemassa kansalaisia, EU-kansalaisia, osoittaa, että on olemassa EU-valtio. Ja kuten sanotaan, että jos se ui kuten ankka ja vaakkuu kuten ankka, niin mahdollisesti se on ankka. Nyt juuri äsken sanottiin, että kansalaisten pitäisi olla keskiössä päätöksenteossa EU-ssa eikä reuna-asemassa, mutta suurin osa kansa- valtioista on jättänyt kansalaiset ulkopuolelle erittäin tärkeistä päätöksistä, esimerkiksi, että voidaan pitää kansanäänestyksiä sopimuksista, uusista sopimuksista. Sen sijaan on annettu tämä kansalaisaloite, jossa tarvitaan erittäin suuri määrä allekirjoituksia, eli on hyvin vaikea päästä eteenpäin, jos on kyse pienestä kansalaisryhmästä. Toiseksi ehdot voidaan hylätä mm, äh, aikaisessa vaiheessa, koska ovat Euroopan arvoja vastaan tai kuten sain vastaan, vastauksen komission jäsen Shevchovicilta, jos he ovat EUn etuja vastaan. Joten oikeastaan tämä kansalaisaloite ei anna kansalaisille mitään todellista voimaa tai valtaa, mutta se todellinen valta, joka kansalaisilla olisi voinut olla, nimittäin äänestää kansanäänestyksessä, se on heiltä viety. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Bronksi. Seuraavaksi edustaja Jäätteenmäki. Thanks. Uh, Kiitos. Kuten täällä jo todettiin, kansalaiset ovat keskipisteessä ja he ovat tärkeintä Euroopan unionin toimielimistä. Ja minusta tämä on joskus unohdettu. Esimerkiksi kun keskustelemme tiedon saatavuudesta – me emme halua antaa kansalaisille kaikkea tietoa, jota kansalaiset tarvitsevat, jotta he voisivat sanoa, mitä haluavat. Ja minusta nyt, kun me keskustelemme tästä aloitteesta, meidän tulisi tehdä konkreettisia ehdotuksia niin, että ei ole kysymys pelkästään puheista ja puheista, eikä todellisesta vallasta. Mutta juuri nyt tämä on hyvin tärkeää, koska luottamus kansalaisten keskuudessa ei ole kovinkaan suurta, ei niin suurta kuin sen pitäisi olla. Ja meidän täytyy tehdä jotakin, koska kun meillä on seuraavat vaalit, osallistuminen vaaleihin, jos se on sellainen kuin se on ollut, noin 30 prosenttia, niin minusta meidän pitäisi alkaa miettiä sitä, miten me voisimme ylipäätään tehdä päätöksiä kansalaisten puolesta. Joten miettisin konkreettisia ehdotuksia ja tiedon saatavuutta, joka on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, koska vasta sen jälkeen me ja kansalaiset voimme yhdessä sanoa, miten muuttaa ehdotuksia ja niin edelleen. Kiitos. Grazie, se vuole... Kiitoksia. Haluaisitko päättää tämän keskustelun, kollega Hefner? Ja, dank. Kiitos. Kollega Guerrero, kollega Jäätteenmäki, herra Brons. Minä kuulin hyvin selvästi kaiken, myös konkreettiset ehdotukset, siis asiakirjojen saatavuus, tiedon saatavuus, me tulemme tekemään ehdotuksen, joka menee tähän suuntaan. Herra Brons aivan lyhyesti, kyllä, todellakin kansalaiset ovat yhteisen Euroopan keskipisteessä. Uskon kuitenkin, että meidän täytyy vielä tehdä aika paljon, jotta siitä todellisuudessa tulee voimakkaammin näin koettua, että se voidaan kokea näin. Ja että minun tavoitteenani ei ehkä ei suinkaan ehkä ole kyynisesti kuvailla olosuhteita kielteisesti, vaan pohtia sitä, missä voitaisiin muuttaa olosuhteita paremmiksi ja missä voidaan parantaa tilannetta, niin silloin kansalaisten vuosi voi olla sellainen, missä tällainen panos voidaan antaa. Kiitän vielä kerran ja pyydän muita ryhmiä, sikäli kun niillä on konkreettisia ehdotuksia, että ne, ja jos ne haluavat mukaan ehdotukseen, jonka valmistelen seuraavaa kokousta varten, niin olisi hyvä, jos voisin saada ne. Kiitos. Grazie, allora resta stabilito. Kiitoksia. Eli 27. helmikuuta meillä on esityslistalla jälleen tämä kansalaisten teemavuosi ja silloin kollega Hefner esittelee meille luonnoksen, jonka pohjalta voimme sitten jatkaa keskustelua, jonka tänään aloitimme. Esityslistan kohtas Tarkistus 16. Työjärjestyksen muuttaminen Euroopan parlamentin suhteessa kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin tapahtuneiden muutosten vuoksi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Tämä on Lamassuurin mietintö. Kollega Lamassuur on paikalla. Minä muistutan siitä, että jo 22. marraskuuta hän esitteli työasiakirjan ja että pyydettiin myös oma mietintöä vähän laajempaa tästä koko kysymyksestä, suhteista kansallisiin hallituksiin. Ja tänä päivänä Lamassuurin mietintö tarkastelee kuitenkin vähän pienempää asiaa, nimittäin työjärjestyksen muuttamista, mitä tulee neuvoston kyselytuntiin. Mutta kollega Lamassuur voi paremmin selittää kantansa. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Todellakin, kuten tässä muistutitte, mitä tulee yleisempään ongelmaan Euroopan parlamentin ja hallituksia edustavien instituutioiden välillä sellaisena, kun ne on muotoiltu Lissabonin sopimuksessa ja kun nyt on kahden vuoden aikana käytäntö muodostunut nyt on valiokuntien puheenjohtajakokoukselta pyydetty hyväksymään oma-aloitteinen mietintö ja meille kerrottiin, että ensi viikolla, ensi tiistaina seuraavassa kokouksessa puheenjohtajakokous tulee käsittelemään tätä pyyntöä ja todennäköisesti antamaan sille myönteisen kantansa. Kuten sanoitte tätä odottaessa, meillä on hyvin paljon suppeampi kysymys mutta joka on tietynlaista siivoamista, mitä tulee parlamentin sisäiseen työjärjestykseen, jotta otettaisiin huomioon Lissabonin sopimus ja uusi rooli tai tarkennus, joka Lissabonin sopimuksessa on tehty, mitä tulee neuvoston rooliin ja neuvoston ja parlamentin suhteisiin. Tarkalleen otettuna kysymyksessä on se, että Parlamentti voi erityisissä tilanteissa asettaa komissiolle ja neuvostolle kysymyksiä. Tämä on hyvin vanha toimintatapa Euroopan unionissa ja nykyisin täytyy ottaa huomioon se tosiasia, että hyvin suurelta osalta suuressa osassa toimintaa neuvosto on lakia säätävä toimielin, voitaisiin sanoa tietynlainen ylähuone – jos olisi tällainen kaksikamarinen järjestelmä ja lainsäädäntökysymyksistä, se lainsäädäntökysymyksissä se on nyt samalla tasolla parlamentin kanssa. Nyt ei ole enää tarpeen järjestää kyselytunteja, joissa parlamentti esittäisi neuvostolle kysymyksiä. Eli ehdotamme, että artiklasta 16 kappaletta 1, 2 ja 5 muutettaisiin sellaisella tavalla, että rajoitettaisiin kyselytunnin käyttö vain niihin kysymyksiin, jotka osoitetaan komissiolle, joka on toimeenpaneva toimielin mitä tulee siis lainsäädännöllisiin kysymyksiin, joka tapauksessa ehdotamme myös, että liitettä kaksi muutetaan meidän omassa työjärjestyksessämme, jotta ottaisimme huomioon sen tosiasian, että tietyissä kysymyksissä hallitukset Euroopan unionissa, siis kansalliset hallitukset käyttävät toimenpanovoltaa myöskin, eli tietyllä tavalla olisi aivan perusteltua niillä aloilla, joissa toimeenpano riippuu hallituksista, olisi perusteltua esittää kysymyksiä, jos vaikuttaisi siltä, että toimeenpano ei ole täysin tyydyttävällä tavalla tehty. Eli tämä mahdollisuus haluttaisiin siis säilyttää tämä kyselytunti, mutta vain tähän tapaukseen rajattuna. Tämä on hyvin tarkkaan rajattu tietynlainen oma työjärjestyksen siivoamis ehdotus, jonka teille nyt esitän. Parola. Olkaa hyvä, pystytte puheenvuoroon. Presidente, eh, bueno, interve... Puheenjohtaja, haluan puhua sitä kurvain puolesta, joka ei tänään voi olla paikalla. Olen varjoesittelijänä tässä asiassa. Yleisesti ottaen tukeakseni kantaa, jonka herra Lama Suur esitti kahdella eri kentällä. Ensimmäinen alue on se, josta olen ymmärtäneet yhtä mieltä, toisesta mikä sustelee koordinaattorien kokouksessa, että muissakin kokouksissa. On totta, että on hetki, jolloin on hyvä tehdä laaja tarkistus, joka koskee suhteita neuvoston, komission ja parlamentin välillä, ja käydä laajempaa keskustelua parlamentin roolista ajatellen sitä siirtymistä, jotta on tapahtumassa tietyissä toiminnan muodoissa toimijoiden välillä. Tässä mielessä tämä valiokunta on asettanut kaksi asiaa liikkeelle, kaksi mietintöä. Lamas suurin mietinnön ja toisen, joka koskee pörssilaista vaikutusta, joka saattaa olla taloushallinnalla, talouden hallinnalla, joten meillä on perussopimusvaliokunnassa on mahdollisuuksia keskustella näistä asioista hyvin laajalti, joten tässä mielessä totta kai olen yhtä mieltä herra Lamassuuden kanssa, mitä tulee mietinnön sisältöön, josta hän jo viestitti, että se on hyvin äh, tällainen äh, rajallinen, keskittynyt tällaisiin yleisiin kysymyksiin ja korostaa sitä, että yleisesti ottaen olemme sen puolesta, että katoaisivat tämän tyyppiset kysymykset, joita olemme muotoilleet silloin, kun parlamentin valta ei ollut verrattavissa neuvoston valtaan, voimaan toimielinten kentässä. Ja se, että olemme olemassa tämmöisiä kysymyksiä silloin, kun on ollut kiinnostuksia, jotka ovat olleet poliittisesti tärkeitä tai strategisesti tärkeitä ja jotka ovat joiden varalta voitu katsoa asialliseksi, että parlamentti on saanut tietoa, jota se on voinut harjoittaa tietynlaista valvontaa kysymysten kautta. Joten yleisesti ottaen minä tuen sitä, mitä herra Lamassur täällä esitti, ja muistuttaan, etkä ei ole kuitenkaan tarpeen muistuttaa, mutta pahoittelen kuitenkin sitä, että tämä on osa tätä, tämä on pieni pala laajempaa keskustelua, laajempaa ajattelua, jota meidän täytyy käydä nimenomaan toimielinten välistä suhteesta Euroopan unionissa. Kiitoksia edustaja Guerrero, edustaja Duff. I would like to thank... Minä haluaisin kiittää herra Lamassuuria hänen ehdotuksistaan, joita tietenkin laajalti tuen. Ja odotan myös kovasti osallistumista tähän laajempaan keskusteluun, jota tulemme käymään, kun hän palaa parlamentin suhteisiin kansallisiin hallituksiin ja neuvostoon. Vielä eräs kysymys hänen tarkistuksestaan neljä. Ritari, tässä muotoilette kielteisellä tavalla. Sanotte, että emme esitä kysymyksiä neuvostolle liittyen sen lainsäätäjä- ja budjettivallan käyttäjän tehtäviin. Voisimme ottaa vaihtoehtoisen lähestymistavan ja itse asiassa sanoa ne lakia säätävät ja koordinoitavat noivat tehtävät, joihin viitataan 16.1 artiklassa. Tämä voisi olla erittäin mielenkiintoista, että käydään läpi tämä sopimus ja itse asiassa määritellään ihan tarkkaan mitkä ovat neuvoston eh, täytäntöönpanevat eh, tehtävät. Tämä ainakin nostaisi esiin, tosiaan esiin keskustelun meidän ja neuvoston välillä Lissabonin sopimuksen tuomista muutoksista sen täytäntöönpaneviin valtuuksiin. Ja jos Lamassur tuntee olensa voimalliseksi, kuten hän varmasti tuntee, hän saattaa haluta harkita tätä lähestymistapaa. Kiitoksia. Edustaja Rangel. Thank you, President Kazini. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää kiittää Alan suuria. sillä olen todellakin sitä mieltä, että tässä perustuslaillisessa lähestymistavassa voidaan ajatella, että neuvostolla on kahden kaltainen rooli. Se on toimii elin, joka on lakia säätävä, lakia säätävä kamaria sellaisena – siltä ei pitäisi parlamentin tiedustella asioita, sillä meillä on tällaisen lakia säätävän elimen kanssa erilainen suhde, keskustelusuhde ja niin edespäin, eli mitään tapaa, mitään tarvetta tällaiselle mm, kyselytuntijärjestelmälle ei ole. Mutta toisaalta tiedämme, että neuvostolla on toinenkin rooli ja erityisesti Eurooppa-neuvostolla, siis huippukokouksella, jossa ovat valtionpäämiehet läsnä. Tätä minä kutsuisin indirittopolitiikko toimielimeksi. Poliittisesti suuntautuneeksi toimielimeksi, Tämä on enemmänkin poliittista johtoa. He määrittelevät suuret päämäärät, pääpäämäärät, joita Euroopan unionilla on. Eli tämä on tietynlaista poliittista määrittelytyötä, korkean tason määrittelytyötä ja sen luonne on sellainen, että neuvostolla on nämä indirizzo poliittiko, poliittisen suunnannäytön antajan roolit. Eli vaikkapa minä olisin sitä mieltä, että tämän pitäisi olla poikkeuksellista eikä tavanomaista, mutta ymmärrän nyt tässä tilanteessa kyllä tämän. Me voisimme luonnollisesti uudelleen harkita kaikkia tätä, mutta vain jos meillä olisi uudenlainen toimielin puitteisto. Sitten voisimme myöskin pohtia parlamentin roolia uudelleen, jos nyt neuvosto olisi tällainen federaalinen neuvosto. Mutta tämä nyt ei liittynyt tähän ongelmaan. Tässä kyseessä olen täysin samaa mieltä teidän lähestymistapanne kanssa, vaikka voisimme sanoa, että todennäköisesti näitä ajatuksia voitaisiin kehitellä niin, että voisimme pyrkiä määrittelemään tarkemmin ennalta oletettavissa olevan eh, kehityksen, joka toimielimillä tulee olemaan. Ja tässä tapauksessa voisimme todennäköisesti analysoida asioita siitä, kuinka johtavilla henkilöillä voisi olla federalistisempi, suurempi näkemys. Mutta teidän mietinnössänne on siis tämä ajatus, että neuvostolla on tällainen äh, kahtalainen rooli ja niitä voidaan käsitellä eri tavoin. Edustaja Lamassur, ei, täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Herra Hefner. Ja, ich mach's aber... Äh, Aivan lyhyesti. Näyttää olevan kysymys pienestä ongelmasta, mutta sillä itse asiassa on saa merkitystä ajatellen unionin jatkokehitystä. Miten toimielimet keskenään verkottuvat ja miten ne käyvät säännöllistä keskustelua keskenään. Meidän kannaltamme tilanne on se, että tuemme selkeästi anelamme suurin ajatuksia. Ja ajattelen päivän tilannetta, ei ole mitään tarvetta muutoksiin. Näyttää siltä, että ongelmaan on tartuttu hyvin. Tarkkaan harkitusti ja ehdotukset ovat hyvin järkeviä ja niistä sydämellinen kiitos. Bene, onorevole Hyvä edustaja Lamassuuri, jos haluatte päättää tämän keskustelun. Oui, oui, merci, monsieur le président. Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Tässä sanottiin aivan perustellusti, että tällaisessa eh, tilanteessa neuvostolla on kaksi roolia. Kollega Brons juuri vertasi tätä eläinkuntaan, ankkaan. Neuvosto on tässä majava. Keskiajan teologit olivat sitä mieltä, että majava – oli jotakin, mitä voitiin syödä perjantaisin, sillä majava eli pääasiassa vedessä ja näin ollen sitä voitiin pitää kalana näin gastronomisesti, vaikka se onkin nisäkäs. Ja sitten voitaisiin ajatella ehkä vielä lepakoita, mutta neuvosto tässä on vähän niin kuin majava. Meillä on oikeus ajatella, että jos parlamentti haluaa olla kala, niin se voi sitten meidän alla neuvotella majavan kanssa, mutta ei kuivalla maalla. Eli näin asiat voitaisiin ilmaista, ne voidaan ilmaista myöskin hyvin lainsäädännöllisesti negatiivisin termin, kuten minä tässä omassa tekstissäni ehdotin. Voimme silti olla erittäin tarkkoja juridisesti ja ilmaista, kuten Andrew esitti, tämän myönteisin sanankäänteen, jos emme näin tehdä voisimme sitten antaa tällaisen myönteisen sävyn tarkistukselle neljä. Täytyy kuitenkin varmistaa, että teksti on juridisesti hyvin tarkka ja tässä suuri debatti on ollut Andrun kanssa ja muidenkin kanssa se, että mikä tämän erikoisen eläimen todellinen luonto on ja kuinka me voisimme ottaa paremmin huomioon Lissabonin sopimuksen mukaan ja nykyisissä suhteissa tähän toiseen toimielimeen olemassa olevan tilanteen ja minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tässä tehdä oma-aloitteinen mietintö, jos tarpeen. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia kollegoille ehdotuksista. Kiitoksia edustaja Lamassur. Nyt sitten määrittelemme vain tarkistusten jätön määräajan eh, ja äänestyspäivän. Puheenjohtajiston ehdotus on, että tarkistukset voidaan jättää 8 helmikuuta puoleen päivään mennessä ja että äänestys voidaan järjestää 28. helmikuuta. Jos kukaan ei vastusta, niin voimme hyväksyä tämän näin. Ja sitten meidän pitäisi mennä seuraavaan asiaan esityslistalla, joka koskee kansalaisaloitetta. Edustaja Kurmai ei voinut päästä Brysseliin hän vielä eilen oli Kostariikassa, mutta täällä paikalla on kuitenkin kollega suur, joka pystyy kertomaan meille tästä työjärjestyksen muuttamisehdotuksesta. No niin, minulle kerrotaan juuri nyt, että kutsu, jonka lähetimme vetoomusvaliokunnan puheenjohtajalle Rova Matsonille, niin sitä ei voida toteuttaa, koska hänellä on muita tehtäviä. Hän ei siis tule paikalle, mutta salissa on tai saliin tulee vetoomusvaliokunnan jäseniä sekä sosiaalidemokraattisesta, vihreästä että EPP-ryhmästä nimittäin edustaja Bostinaru, edustaja Auken vihreistä ja, ja vielä edustaja EPPltä. Hyvä. Pyytäisin nyt, että kollega Suur kertoisi meille tästä tilanteesta. Kiitoksia. Herra puheenjohtaja, teen, kuten toivotte, mutta mitä tulee tähän mietintöön, minä en ole tässä varjoesittelijänä. Minun suhteeni sitä Gurman kanssa ovat hyvin pitkälle kehitellyt, mutta tämä ei tarkoittaa sitä, että me tekisimme kaiken käsikädessä. Ja sitä paitsi minä olen oman ryhmäni varjoesittelijä. En tiedä, mikä tässä valiokunnassa on ollut tapana, mutta jos esittelijä ei ole paikalla tavallisesti, tämän esittelijän omasta ryhmästä joku ottaa puheenvuoron ensin ja sitten minä voin antaa oma mielipiteeni, mutta en halua tässä ylittää omaa oikeuttani. Bueno, quiero aprovechar eh, la... Niin, minä nyt haluan nyt tarttua tähän edelliseen kohtaan, jos Saira Lämäsuur puhui, ja uskon, että tämä valiokunnan kokous on viimeinen kokous, jossa minä olen sosiaalidemokraattien ryhmän koordinaattorina. Se on vastuu, josta luovun siksi, että minut on valittu ryhmäni varapuheenjohtajaksi. Mutta haluan pelkästään tiedottaa tätä, vaan haluan myöskin ilmoittaa, osoittaa, että näinä viime kuukausina on voitu nähdä, että minäkin olen tällainen majava. Viime jossakin kokouksessa olen ollut kalaa, jossakin lihaa, jossakin vihanneksia, välillä hedelmiä, koska joudun hypäämään aiheesta toiseen. Ryhmäni jäsenten mukaan olen joutunut olemaan tällaisena sijaisena eri aiheessa. Olen majava ja välillä kasvissyöjät, jotakin muuta. No niin, tässä konkreettisessa tapauksessa, jos ajattelemme nyt suhteita herra Lamas Surinjarva Gurmain välillä, suhteiden kehittymistä, niin joka tapauksessa tämä on nyt asia, jossa yhteistä on tässä valiokunnassa se, että työskentelemme yhdessä vastuvaliokunnan kanssa, mutta emme kuitenkaan ole viemässä petosvaliokunnalta johtajuutta asiassa siinä, miten lyödään lukoon menettelyjä, joiden myötä kansalaisaloite on, mihin se on johtamassa, miten otetaan vastaan tällaisia vetomuksia ylipäätään, miten esityksiä käsitellään. Ajattelen vetomusvaliokuntaa, ajattelen sitä, että on löydetty kestävä toimintatapoja harjoittaa yhteistyötä näissä kysymyksissä, mutta kun aikaan puolustan perussopimusvaliokunnan kantaa, että joka on mukana silloin, kun on kysymys siitä, miten pannaan toimeen tällaista kansalaisaloitetta suhteessa kansalaisiin. Niin, Lamassuur, Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kuten kollega Guerrero tässä sanoi, tämä toinen työjärjestyksen muuttaminen pyrkii siihen, että määrittelisimme, missä olosuhteissa parlamentti järjestää julkisen kuulemisen kansalaisaloitteen suhteen onnistuttua saamaan aikaan aloiteprosessin. Te muistatte, että tässä on tehty hyvin paljon töitä ja lopullinen teksti, mitä tulee kansalaisaloitteeseen, on hyvin paljon velkaa tälle valiokunnalle. Me toivoimme tuolloin, että kaikki kansalaisaloitteet, jotka onnistuvat, jotka erityisesti ovat saaneet samaan tekstiin sisällytettyä unionin arvojen mukaisen ehdotuksen taakse yli miljoonan kansalaisen ähm, allekirjoitukset yli yhdestä neljäsosasta jäsenmaista. Niin, jos tämä on onnistunut, niin me toivoimme, että ennen kuin komissio ryhtyy toimiin, järjestettäisiin julkinen kuuleminen ja sen järjestäisi parlamentti. Eli kysymys, joka nyt on avoin, on käytännössä se, kuinka tämä tehdään. Me olemme pohtineet sitä Gurmain kanssa yhteisen mietinnön tiimoilta tätä asiaa. Ja Rova Gurmai otti tehtäväkseen laatia mietinnön ja olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja uskon, että minun ryhmäni voi tukea häntä. Me ehdottaisimme hyvin yksinkertaista menettelytapaa. Ajatuksena on se, että säilyttäisimme yksinkertaisuuden hengen, joka on inspiroinut kaikkia tarkistuksia, joita on tehty, mitä tulee tähän työjärjestykseen muutokseen. Eli käytännössä joka kerta, kun tällainen kansalaisaloite olisi onnistuneesti tehty. Komission pitäisi näistä aloitteista julkaista rekisterissä ilmoitus. Ja kun näin tapahtuu, valiokuntien puheenjohtajat järjestäisivät kokouksen ja siellä valiokuntien puheenjohtajat päättäisivät, mikä valiokunta on vastuuvaliokunta tämän aloitteen käsittelyn suhteen parlamentissa. Minä haluaisin teille muistuttaa, että kansalaisaloite aloitteen täytyy lainsäädännöllistä kysymystä käsitellä, eli yhdeksän kertaa kymmenestä ainakin valiokunta, joka, jonka valiokuntien puheenjohtajat valitsisivat, olisi yksi lainsäädännöllisiä asioita käsittelevistä valiokunnista. Tästä tilanteesta lähtien se valiokunta, joka olisi julkisen kuulumisen järjestämisestä vastuussa, joutuisi luonnollisesti ottamaan komission yhteyttä ja mahdollisesti muihinkin toimielimiin, jotta se voisi konkreettisesti järjestää tämän julkisen kuulemisen Miksi sitten muihin toimielimiin pitää ottaa yhteyttä? Siksi, että riippuen aiheesta ähm, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, mahdollisesti ehkäpä muutkin tahot voivat olla kiinnostuneita tai asianosaisia ja siksi kun halutaan järjestää julkinen kuuleminen, heidätkin pitäisi saada mukaan siihen osallistumaan. Eli olemme ehdottaneet kolmen kuukauden varoaikaa. Luonnollisesti vastuussa oleva valiokunta kutsuisi kansalaisyhteiskunnan edustajia tai muita asianosaisia mukaan osallistumaan tähän kuulemiseen. Tämä on se suurin muutos, jota nyt me ehdotamme työjärjestykseen. Täytyy ottaa huomioon toinen huoli me olemme hyvin paljon keskustelleet, kun olemme tätä asiaa käsitelleet aikaisemmin tässä valiokunnassa. Mitä tulee näihin kansalaisaloitteisiin, jotka eivät ole onnistuneet menemään läpi, mutta jotka poliittisesti edustavat sellaista ähm, asiaa, että niihin pitäisi vastata. Me voimme esimerkiksi löytää aloitteita, jotka ovat saaneet 900 000 kannattajaa allekirjoittamaan ne, jotka käsittelevät hyvin arkaluontoista asiaa, tärkeää asiaa, mutta niillä ei ole miljoonaa tukia tai esimerkiksi neljä miljoonaa tukia voi olla jonkin aloitteen takana, mutta ei tarpeeksi monesta jäsenmaasta voimmeko tällaisessa tilanteessa sitten jättää nämä aloitteet huomiotta? Emme tietenkään. Siksi me olemme pohtineet erilaisia ratkaisuja, joilla voisimme vastata tähän kysymykseen ja lopultakin se vaihtoehto, joka meille vaikutti olevan mielenkiintoinen, olisi se, että Euroopan parlamentti ottaisi huomioon nämä aloitteet, mutta käytettäisiin menettelytapaa, jota vetomusvaliokunta käyttää, siis vetomusmenettelyä. Ja tässä tapauksessa vetomusvaliokunta olisi se valiokunta, jota pyydettäisiin, jos se on sitä mieltä, että tämä olisi hyödyllistä tarttumaan näihin aloitteisiin, jotka eivät ole onnistuneet muutoin. Ja sitten vetomusvaliokunta parlamentin omien työjärjestyksen sääntöjen mukaan toimisi niiden suhteen. Eli tässä oli nopeasti ne lisäykset ja täsmennykset, joita me ehdotamme työjärjestykseen, jotta me voisimme ottaa huomioon sekä ne aloitteet, jotka ovat onnistuneesti saatu päätökseen, mutta myöskin sitten ne, jotka eivät ole täysin täyttäneet kaikkia vaatimuksia, mutta, mutta jotka ovat poliittisesti mielenkiintoisia. Kiitoksia. Kiitoksista ja näistä, kuten aina, erittäin hyvistä tarkennuksista. Nyt antaisin vetoomusvalikunnan edustajille puheenvuoron. Edustaja Buland. Merci, monsieur le président. Effectivement... Euh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Todellakin kiitän, että saan puheenvuoron vetomusvaliokunnan edustajana kuulin juuri sen, mitä tässä ystäväni Alan Lamassur sanoi, ja haluaisin tässä tehdä yhteenvedon heijastellen sitä, mitä kansalaisaloitteista ähm, juuri sanottiin ja meidän valiokunnastamme. Vetomusvaliokunta ei ole periaatteessa vaatinut äh, oikeuksia kansalaisaloitteiden käsittelemiseen se tunnustaa Afkon toimivallan tässä asiassa. Tämä asia on selvää, mitä tulee kansalaisaloitteeseen siinä määrin, kun meillä on jonkin verran kokemusta vetomusten käsittelemisestä. Me vetomusvaliokunnassa haluaisimme kuitenkin, että meidät ottaa huomioon ja mukaan näihin kuulemisiin, joita järjestetään, kun on saatu aloitteita, joissa on miljoona tukia ja eh, tukijoita yhdestä neljäsosasta jäsenmaista. Luonnollisesti kansalaisaloitteen laajuus on aivan erilainen kuin niiden vetomusten laajuus, joita me vetomusvaliokunnassa käsittelemme, mutta joka tapauksessa mitä tulee muotoon, jos nyt Alan suhoja oikein kuulin, kun sanotaan, että pitää miljoona tukia, jos saattaa olla aloite, josta puuttuu hiukan tukijoita tai niitä on liian harvasta jäsenmaasta. On pohjimmiltaan aika vaikeaa ajatella sitä, että me ottaisimme ne äm, käsittelyyn, kuinka me olisimme yhtäkkiä sitten toimivaltaisia, kuinka meillä olisi äh, toimivalta käsitellä tällaisia äm, aloitteita, joista sitten puuttuu kuitenkin tukijoita tai joissa on tukijoita liian vähästä määrästä jäsenmaita. Kuinka meillä olisi yhtäkkiä kompetenssi käsitellä tällaisia kansalaisaloitteita? Meille ei vaikuta johdonmukaiselta yhdistää aivan alusta lähtien kansalaisaloitekuulemisia tähän asiaan ja me toivoisimme, siis emme halua tässä olla yksin oikeudessa hoitamassa asiaa, mutta haluamme olla mukana ja toivomme, että teidän valiokuntanne, meidän valiokuntamme kanssa tekee ehdotuksen valiokuntien puheenjohtajakokoukselle, mitä tulee siihen, mikä valiokunta käsittelee aloitteita. Uskoisin, että olisi mielenkiintoista pitää vetomusvaliokunta mukana, mutta tämä on siis todellakin meidän toiveemme. Haluamme olla toimijoina, mitä tulee kansalaisaloitteeseen, mutta haluamme tehdä sen täysin alusta lähtien yhteistyössä teidän kanssanne. Ja sitten, jos te olette pettyneitä meidän vetomusvaliokuntamme työhön, niin me voimme keskustella siitä. Mutta meillähän on vetomuksia, joissa on paljon vähemmän kuin miljoona kannattajia, nekin saattavat johtaa lainsäädännöllisiin aloitteisiin. Meillä olisi mahdollista, kun käsitellään tällaisia niin kutsutusti pienempiä kansalaisaloitteita, niitä ei ole niin paljon tukea, käsitellä tärkeitä asioita, jos pääsemme mukaan näihin kuulumisiin. Meille tämä olisi johdonmukaista ja erityisesti tämä olisi meille vetomusvaliokunnassa tietynlainen lisämahdollisuus, jos voimme teidän kanssanne tehdä töitä kansalaisaloitteen parissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt on pyytänyt puheenvuoro edustaja Auken. Thank you very much and thank you for... Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia, että saamme puheaikaa täällä. Minä olen työstänyt tätä jo pitkän aikaa eikä ole, ole petomusvaliokunnan takia, että esitämme nämä ehdotukset. Tietenkin me selviäisimme vaikka olisimmekin vain roskaämpäri, me kyllä selviäisimme. Ei tämä ole se syy, miksi me olemme täällä ja miksi teimme tämän e, tarkistuksen, vaan koska olemme sitä mieltä, että tämä erittäin tärkeän aloitteen pitäisi saada jokin perusrakenne parlamentin menettelyissä ja vetomusvaliokunta. No, me olemme tottuneet työskentelemään kansalaisten kanssa, mutta tietenkin tämä pitäisi olla erilaista kuin tavallinen kansalaisten vetoomusten käsittely. Tämän pitäisi todellakin olla kansalaisaloite ja mielestäni se on niin tärkeää, että meillä on vakaa, hyvän tietoon pohjautuva valiokuntaa parlamentissa, joka on tottunut tähän työhön. Tietenkin aina yhteistyössä vastuuvaliokunnan kanssa, mutta antakaa sille oikeudenmukainen tasa-arvoinen kohtelu ja siksi teimme tämän tarkistuksen teidän erinomaiseen mietintöönne, jotta voisimme tehdä tästä avoimempaa ja turvallisempaa tästä menettelystä. Ja ehdotamme myös, että meidän esityslistamme parlamentin esityslistalle laitamme kolme neljä päivää vuodessa, jossa voimme järjestää näitä kuulemisia niin, että voimme olla varmoja siitä, että näitä asioita käsitellään oikealla tavalla ja me voimme aina perua ne, jos me emme niitä tarvitse näitä päiviä, joten pyytäisin todella, että tekisitte tämän vetomusvaliokunnan puolesta, ei vetomusvaliokunnan puolesta, vaan koko tämän kansalaisaloitteen käsittelyn takia. Me olemme tehneet niin paljon vakuuttaaksemme kansalaisemme tästä valtavasta askeleesta eteenpäin demokratiassa Lissabonin sopimuksen kautta ja tämän kansalaisaloitteen kautta. Jos ihmiset tekevät tätä fantastista työtä, niin meidän velvollisuutemme on antaa kansalaisille selkeä, vakaa, ammattimainen rakenne, joka ottaa aina vastuuta. Ja sitten tietenkin kaikki kumppanut, eh, niitä eh, ja vastuuvaliokunnat otetaan mukaan – tähän työhön. Tämä on se asia tässä taustalla. Toivottavasti voimme olla yhtenäisiä tästä. En usko, että meidän näkemyksemme ovat ristiriidassa keskenään. On vain kyse siitä, että täydennämme toistemme hyvää työtä. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron kollega Hefnerille. Ja, hyvä presidentti. Hyvät kollegat, aiemmin minä itse asiassa kiitin, ylistin kaikkia esityksiä, jotka liittyivät kansalaisaloitteeseen, mutta tänään joudun kuitenkin aloittamaan valittelulla. Nimittäin tämä hyvä yhteistyö ei olekaan jatkunut. Ja rehellisesti sanottuna olen erittäin onneton, enkä tullakaan ymmärrä tätä Nimittäin meillä on ollut neljän hengen ryhmä, neljästä ryhmästä, kahdesta valikunnasta, jotka ovat yhdessä työstäneet tätä mietintöä. Ja haluan sanoa selvästi, ja kollega Lama Suomasti on yhtä mieltä kanssani, kollega Gurmai ja Wallis eivät ole paikalla, ei ole niin, että me olisimme tehneet tässä nyt jotakin huonoja kompromisseja, ja jossa jokainen olisi voinut viedä oman kantansa lävitse, vaan me aina rauhallisesti, kärsivällisesti ja ratkaisuja etsien olemme käyneet keskusteluja ja olemme löytäneet parhaat ratkaisut. Minun toiveeni oli, ja olen pyytänytkin, että tätä olisi jatkettu, mutta näin ei valitettavasti käynyt. Ei edes sen jälkeen, kun koordinaattorit perussopimusvaliokunnassa olivat pyytäneet, että keskustelua käytäisiin tästä esityksestä kaikkien entisten neljän esittelijän Okei, okay, danke. Es, es kann... No niin, nyt aina vain kerralla voi yksi puhua. Niin, Keskustelu ei kaikista pyynnöistä huolimatta tänään ollut mahdollista. Nyt meillä on tällainen kummallinen tilanne, että meidän valiokunnassamme eri, on eri valiokuntien edustajia, jotka puhuvat eri kannoista ja eri eduista. Ja minä voin vain esittää vetomuksen vielä kerran, että päätyisimme järkevään yhteiseen ratkaisuun, joka olisi asian etujen mukainen ja olisi myöskin tämän kansalaisaloitteen etujen mukainen. Asiasta itsestään haluaisin todeta, että kuulemisten järjestäminen on tämän kansalaisaloitteen ydinasia. Niin paljon kuin vuoden ajan, ehkä enemmänkin kansalaiset keräävät allekirjoituksia, niitä on kerättävä vähintään miljoona, jotta viime kädessä saavutetaan se, että heitä kuullaan, että heidän esitystään kuullaan. Ja me olemme sopineet, että tällainen kuuleminen olisi kuuleminen, jossa parlamentti ja komissio kuulisivat aloitteen tekijöiden esityksiä ja että paikka, josta nämä kuulemiset järjestettäisiin, olisi parlamentti. Kaikki muuta siitä jätettiin vielä ö, säätelemättä, miksi se kuka järjestää tämän, minkälaista henkilöstöä siihen tarvitaan, mitä edellytyksiä se vaatii, kenen pitäisi olla paikalla näissä kuulemisissa. Kaikki nämä asiat ovat vielä säätelemättä ja olemme katsoneet, että ne säädellään nyt sitten tulevaisuudessa – mutta ajatellen nyt tätä työjärjestyksen muutosesitystä, jonka Alain Sur ja Zita Kurmai ovat työstäneet, siinä on tartuttu vain muutamaan kysymykseen, valitettavasti ei kaikkiin. Ja minä haluan sanoa selvästi, että minusta tämä esitys on sellainen, että se herättää vain uusia kysymyksiä, uutta, uusia huolenaiheita. Mainitsen konkreettisesti, että ajatus on tässä esityksessä se, että eh, tämä kansalaisaloite osoitettaisiin eh, valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle ja että valiokuntien puheenjohtajien kokous sitten, tai sen puheenjohtaja päättäisi sitten sen, mikä valiokunta on vastuussa asiasta. Sen jälkeen näin tehtävän saanut valiokunta katsoo sitten, onko kaikki edellytykset, jotka täytyy täyttää kansallisaloitteen tapauksessa on täytetty. Yhdessä tapauksessa tutkii kauppavaliokunta yhdessä AFKO, jossakin tapauksessa jokin muu kansalaisvalvoksen valiokunta ja niin edelleen. Jokainen valiokunta itsekseen joutuu kehittämään tällaisen pätevyyden tutkia näitä. Ja tämän tietysti sitten valiokunnat pystyvät tekemään eri määrin riippuen siitä, mikä niiden sihteeristön kapasiteetti on ja miten paljon siellä on ammattitaitoja ja kokemusta. Ja minä haluaisin, että parlamentilla olisi yksi yhtenäinen paikka, josta tämä asia lähtisi liikkeelle, että parlamentissa olisi asiantuntemusta, jotta he tietäisivät, miten tätä asiaa käsitellään, mitä pitää tutkia, miten, mitä pitää organisoida ja miten tällaisia kuulemisia voidaan hyvin järjestää. Eihän tämä ole sama kuin se, että lähdetään liikkeelle tavallisesta parlamentin kokouksesta, jota hallinto sisäisesti koordinoi. Tätä täytyy koordinoida yhdessä aloitteen tekijöiden kanssa. Täytyy selvittää se, kuinka monta henkilöä tulee. Asiat on säädettävä, katsottava myöskin se, liittyykö tähän matkakustannuksia, korvataanko niitä, kutsutaanko paikalle tiedotusvälineitä, lehdistöjä ja niin edelleen. Tämän muoto on aivan toisenlainen, se ei ole mikään tavallinen valiokunnan kokous. Ja nyt, kun meillä on paljon kokemusta tällaisista asioista Saksan liittopäivillä ja muissakin parlamenteissa, joissa olen ollut neuvonantaja näissä kysymyksissä, joka ta, minusta se, että joka tapauksessa, jokaisessa tapauksessa asia käsittelisi eri valiokunta, eri sihteeristö, eri puheenjohtaja, joka olisi vastuussa asiasta, vastuussa organisoinnista, se pelottaa. Ja nyt vetomusvalikunta on sanonut, että eh, hyvä on, sallikaa meidän järjestää tämä. Minä olen sitä mieltä myös, että vetomusvalikunta olisi se, jolla eniten olisi kokemusta kansalaisten asioiden käsittelystä. Mutta näin myös, että asiantuntemus sitä tarvitaan vastuuvaliokunnista ja se olisi toivottavaa. Joten minä en, minusta on aika onnetonta, jos keskustelu menee siihen suuntaan, että toilla, joillakin on yksi kanta ja toisilla on taas toinen kanta. Joten minusta ratkaisu olisi siinä, että, että esimerkiksi meillä olisi yhtenäinen taho parlamentissa, jonka puoleen käännyttäisiin. Se voisi olla vetomusvaliokunnan sihteeristö, ja et, että muuten kuulemiset organisoitaisiin niin, että vetomusvalikunta ja vastuuvaliokunta olisi näissä kuulemisissa kutsuisi kansalaiset paikalle ja olisi kansalaisten käytettävissä yhdessä komission edustajien kanssa. Minusta se olisi asianmukainen ratkaisu. Kokonaisuudessaan en nyt kuitenkaan halua lyödä tätäkään lukkoon, vaan haluaisin, että keskustelisimme tästä avoimesti. Olen puhunut asianosaisten kanssa ja puhunut sen puolesta, että pyrittäisiin etsimään yhteistä kantaa. Ja vielä kerran kysyisin, eikö olisi mahdollista, että esittelijät, jotka ovat tehneet upealla tavalla tämän mietinnön yhdessä vetomusvaliokunnassa ja kansalliseksi täällä perusoikeusvaliokunnassa, emmekö me voisi yhdessä löytää yhteistä ratkaisua. Minusta olisi suuren moista, jos tänä vuonna jolloin kansalaisaloite käynnistyy, että silloin Euroopan parlamentin täysistunto samalla valtaisella enemmistöllä hyväksyisi sellaisen esityksen kuin silloin, kun itse asiassa lähdettiin liikkeelle koko kansalaisaloitteen esittämisestä ja niin, että eri sen sijaan, että äänestettäisiin eri valiokuntien ristiriitaisista kannoista niin, että sitten lopputulos olisi jokin kummallinen tulos, joka syntyy niukalla enemmistöllä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vielä edustaja Guerrero, jonka täytyy lähteä, joten hän pyysi, että hän saisi esittää puheenvuoronsa vähän aikaisemmin. Kiitos. Totta kai valitettavasti joudun lähtemään, mutta haluaisin kuitenkin reagoida puheenvuoroihin, joita on kuultu. Minä olen yhtä mieltä siitä yleisestä ajatuksesta, erinäisistä yleisistä ajatuksista olen yhtä mieltä, nimittäin siitä, että meidän täytyy vastata kansalaisaloitteeseen parlamenttina kokonaisuudessaan. Pitä, ei pidä pyrkiä tällaiseen hajauttamiseen valiokunnittain. Ymmärrän kyllä, että on niin, että tämän parlamentin valiokunnilla on, niistä valiokunnista, joilla on kokemusta asiasta, on, valio, on vetomusvaliokunta. Ja tätä kokemusta täytyy hyödyntää. Uskon myös, että on hyvä, kuten herra Hefner esitti, että aloit, esittelijät, varjoesittelijät kokoontuisivat vetomusvaliokunnan kanssa niin, että he pyrkisivät etsimään niitä yhteisiä toiminnan alueita niin, että tämä sitten merkitsisi sitä, että samalla tavoin, että käytäisin keskustelua niistä esityksistä, joita minä olen kuullut, ja mm. että, että sen ennen kuin editään mihinkään lopuisen tulokseen, että pidettäisiin tällaisia kokouksia yhteydessä vetosalien kanssa, jotta pyrittäisiin työstämään yhteinen kanta, joka hyödyntää kokemusta, jota on vetomusvaliokunnalla tämän tyyppisten kuulemisten järjestämisessä, mutta olen nyt yhtä mieltä siitä, mitä herra Lamassur sanoi, että on tärkeää, että säilytetään se, mikä on olennaista tämänhetkisessä mietinnössä. Kiitos. Puhun lyhyesti, koska minun pitäisi olla toisessa paikassa, mutta ensinnäkin haluan todeta, että kannatan esitystä julkisesta kuulemisesta. Lamassuurin esitys oli erittäin hyvä. Minusta olisi paikallaan, että siinä olisi kansalliset parlamentit ja komissio mukana. Ja asiat, mitä pitäisi miettiä, ovat mahdolliset ansat, vaikeudet, mitä tulee olemaan edessä. Aloite on tärkeä, kansalaisaloite on tärkeä, mutta en tiedä tällä hetkellä yhtään maata, missä sen se olisi onnistunut. En nyt ota tässä Sveitsiä lukuun, koska siellä on toinen systeemi. Mutta kansalaisaloitteet on yleensä tyrmätty. Niitä on tehty ja kerätty nimet ja parlamentit ovat sanoneet ei. Ja minun mielestäni meidän pitäisi katsoa nyt eteenpäin, jos tulee käymään niin, että tehdään kansalaisaloitteita ja viisi kuusi ensimmäistä kansalaisaloitetta tyrmätään sen jälkeen tällä aloitteella tai tällä esityksellä ei tule juuri olemaan merkitystä, vaan sanotaan, että EU ei koskaan kuuntele kansalaisia. Täytyy miettiä erittäin tarkkaan jo etukäteenkin, millä perusteilla niitä, mitkä ovat tämmöisiä yleisiä perusteita hyväksymiselle ja tyrmäämiselle. Koska tässä on nyt semmoinen tuhannen taalan paikka parlamentilla käytettävissä ja EUlla. Ja minä toivoisin, että tässä onnistuttaisiin, mutta ellei tähän valmistauduta, niin pelkään, että muutaman vuoden kuluttua tämä on yksi niitä asioita, jotka ovat mapissa Ö, ja se lisää sitä kuilua kansalaisten ja EUn välillä. Anteeksi, että olin vähän pessimistinen, mutta minusta on tällaiset puheenvuorot parasta käyttää ennen kuin sitten jälkeenpäin. Kiitoksia. Edustaja Nedelceva. President, moi je serais brève, je vais pas... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä äh, sen kanssa, mitä vetomusvaliokunnan kollegat sanoivat. Haluaisin tehdä kaksi huomiota. Ensinnäkin aluksi pitää muistaa, että äh, tässä äh, AFKon ja vetomusvaliokunnan esittelijät ovat tehneet yhteistyötä ja kiitän siitä, sillä meillä on ollut hyvä yhteisymmärrys kuukausien ajan ja toivon, että tämä jatkuu. Me olemme toinen toisiamme valiokuntina kunnioittaneet. Sitten mitä tulee Afkon rooliin, siihen, että äh, vastuuvaliokunta tutkii onnistuneet kansalaisaloitteet ja sitten vetomusvaliokunta käsittelisi ne aloitteet, jotka eivät täytä kaikkia vaatimuksia, mutta jotka ovat poliittisesti mielenkiintoisia. Haluaisin tiedustella, mikä tässä olisi meidän roolimme, jos me teemme erottelun kahden eri valiokunnan tai menettelyn välillä niiden aloitteiden välillä, jotka eivät ole täyttäneet kaikkia vaatimuksia. Tämähän olisi viesti kansalaisille. Hyvin nopeastihan he tietäisivät, mitkä ovat ne todennäköisyydet, että saavat tällaisen kansalaisaloitteen läpi ja missä sitten käsiteltäisiin. Olisi hyvin tärkeää, että säilytämme mielessä sen, että kansalaisvaliokunta kansalaisaloitteiden suhteen kaikilla valiokunnilla on tärkeä rooli. Ja tässä tukisin herra Hefneriä siitä, että meillä pitäisi olla yksi ainut luukku, joka palvelisi kansalaisia. Se voisi tukea toimintaa. Sitten kolmas asia. Haluaisin muistuttaa, että vetomusvaliokunta on tässä paras toimija sikäli, että sillä on jo kokemusta tämän tyyppisestä toiminnasta ja tiiviistä suorasta roolista kansalaisten kanssa jatkuvasta yhteistyöstä Euroopan unionin kansalaisten kanssa ja uskon, että tässä, jos jätämme vetomusvaliokunnan taka-alalle, se on myöskin negatiivinen viesti, joka annetaan kansalaisille, vaikka me olemme aina halunneet esittää tämän kansalaisaloitteen mahdollisuuden positiivisena viestinä, joka annetaan kansalaisille. Ja uskoisin, että tässä on lisähuoli. Nämä kaksi valiokuntaa täydentävät toistensa työtä. Ei pidä unohtaa, että kansalaisaloitteen ajatuksena on tehdä lainsäädännöllisiä aloitteita ja vetomusvaliokunta on vuosien ajan saanut kokemusta siitä, kuinka voimme valvoa eurooppalaisen lainsäädännön toteuttamista ja noudattamista sellaisena kuin se on olemassa. Eli meidän ei pitäisi tässä sekoittaa asioita ja unohtaa sitä kokemusta, joka on olemassa jo. Meillä on mahdollisuus tehdä hyvää yhteistyötä. Haluaisin yhteis- yhteenvetona sanoa, että Kiitän esittelijöitä ja varjoesittelijöitä molemmista valiokunnista ja toivon, että saamme roolimme selville. Meidän pitää ajatella erityisesti sitä, minkä viestin annamme parlamenttina ja parlamentin jäsenen Euroopan kansalaisille. Grazie a lei. Kiitoksia teille. Edustaja Bronx. Yes, I don't think there's even a remote... Niin, en usko, että on edes kaukaista mahdollisuutta, että miljoona äh, henkilöä seitsemästä eri maasta äh, itsenäisesti tekevät ehdotuksen, joka on lainsäädännöllinen, ei triviaali, ei äh, Euroopan arvoja eikä Euroopan edun vastainen. Ainoa mahdollisuus saada tämä aikaan, jos julk julkisessa mielipiteessä järjestäydytään. Tätä minä odotan tai tätä minä pelkään. Joko tiedotusvälineet, poliittiset puolueet, painostusryhmät tai suuret yritykset toimivat ja e, edistävät omia etujaan. E, se, että järjestetään kuuleminen e, vetomuksille, jotka epäonnistuvat, on ehkä kiinnostavaa, mutta tämä jo luo sen tilanteen, että täytyy erottaa ne ehdotukset, joita hyväksytään ja ne, joita, joista ei pidetä. Tämä ei ole resepti kansalaisten autonomiselle osallistumiselle, vaan tässä eh, muokkaavat mielipiteitä ne, joilla on jo valta ja voima ja jotka haluavat aina vaan eh, piilottaa sen demokraattisen legitiimiyden taakse. Kuitenkin minä olen tukenut näitä ehdotuksia ja olen äänestänyt niiden puolesta tähän asti, koska se on parempi kuin ei mitään. Ja koska allekirjojen keräysprosessi, vaikka se prosessi päätyykin epäonnistumiseen, kuten luulen, antaa antaa eh, ihmisille mahdollisuuden mobilisoitua niin, että he voivat ilmaista mielipiteensä jollain toisella tapaa, joko eh, äänestyksen, vaalien tai kansanäänestyksen kautta. Siksi minä tuen näitä kansalaisaloitteita, vaikka en olekaan niin naivi, että ajattelisin, että ne koskaan voisivat onnistua. Kiitoksia. Edustaja Bostinaro. Onorevole Presidente, distinguished colleagues, I want to tell... Hyvät kollegat, haluaisin alusta lähtien kertoa teille, että tuen täysin kaikkia, mitä on sanottu, kaikkia, mitä arvoisat kollegat eh, vetomusvaliokunnasta ovat sanoneet, sillä ilman vetomusvaliokuntaa, poliittisia ryhmiä, niiden koordinaattoreita, niiden jäseniä, me olemme saaneet hyvin selkeää poliittista tukea näille tarkistuksille, mutta haluaisin myöskin korostaa sitä, että tässä ei ole kyseessä vain vetomusvaliokunnan rooli. Päinvastoin me emme halua rajoittaa teidän toimivaltaanne tai kompetenssejanne. Me voimme vedota teihin ystävällisesti, että voisitte harkita sitä mahdollisuutta, että vetomusvaliokunnalla olisi institutionaalinen rooli. Te olisitte todennäköisesti kaikkein parhaiden, paras, parhaiten varusteltu valiokunta varmistamaan, että kansalais aloitteet saadaan käsiteltyä oikein, mutta samaan aikaan ei vain siksi, että me olemme yhdessä nämä mietinnöt tehneet. Tämähän oli valtava menestys aivan kartoittamattomalla uudella kentällä, mutta nyt on hyvin tärkeää, että meillä on institutionaalinen rooli teidän kanssanne aivan alusta lähtien. Miksi? Koska jos päätös tehdään päätetään, että jotain kansalaisaloitteita käytetään kuten vetomuksia, niin sitähän pitäisi tietää aivan alusta lähtien. Ja sitten toisekseen, kun ajatellaan Afkon roolia, minusta se on hyvin perustavanlaatuinen, mutta muutkin valiokunnat saattavat olla mukana vain silloin, kuin kansalaisaloitteen sisältö viittaa erityisesti tarkkaan määriteltyyn toimivalaan, toimialaan, joka on tietyn valiokunnan ala ja nämä valiokunnat voivat sitten olla mukana, kun tarkastellaan niitä erityisaloja, jotka ovat niiden toimialan kannalta tärkeitä. Eli tässä hyvin paljon kiitän kollega Gereron ehdotuksia ja muidenkin puhujien ehdotuksia ja toivon, että koordinaattorina kokouksen jälkeen, esittelyiden kokouksen jälkeen me voimme saada aikaan hyvän joustavan ratkaisun, joka edistäisi kansalaisten asiaa. Olen hyvin optimistinen tämän kansalaisaloitteen suhteen. Olen vakuuttunut siitä, että voimme saada tästä kansalaisaloitteesta menestystarinan, joka osoittaa, että demokratiaa Euroopassa voidaan parantaa. Tämä on paras tapa osoittaa, että demokratia todella toimii ja että kuilu toimielinten ja kansalaisten välillä pienenee. Minä pyydän, että te hyväksytte tämän ajatuksen kokouksesta, jotta voisimme tarkastella yhdessä kaikenlaisia mahdollisuuksia, sillä kyseessä ei ole nyt se, että mikään valiokunta haluaisi itsekkäästi omaksua tietyn roolin, vaan meidän pitää pohtia kansalaisten etua. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Ja ennen kuin annan keskustelun päätteeksi puheenvuoron kollega Lamassuurille, niin... Mutta minäkin halusin sanoa jotain. Minä halusin vielä liittää jotain tähän, ennen kuin annan teille puheenvuoron. Niin halusin minäkin eh, sanoa jotain tästä asiasta, joka minun mielestäni on hankalampi kuin miltä se ensisilmäyksellä vaikuttaa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että vetoomus ja kansalaisaloite ovat eri asia. Ei tämä ole pelkästään muodollinen kysymys, ei ole kyse allekirjoitusten määrästä tai rekisteröintimenettelystä, vaan se tosiseikka, että kansalaisaloitteella tavallaan yritetään osallistua Euroopan unionin poliittiseen työhön. Tässä annetaan kansalaisille samat toimivaltuudet kuin komissiolla eh, on ja parlamentilla. Tällä tavoin, jos kansalainen haluaa muuttaa jotain, saada aikaan jotain, eh, tehdä jotain, hän kääntyy komission puoleen. Eli tässä eh, oikeastaan vastaanottaja on komissio, eikä Euroopan parlamentti. Tässä puhutaan mm, pyynnöstä, joka esitetään komissiolle. Me, minä mm, suosittaisin, että komissio olisi enemmän mukana, koska komissio on se, joka joutuu tekemään päätöksen. Lissabonin sopimus sanoo, että se on kohdistettu komissiolle ja komissiolta pyydetään tätä ehdotusta. Tässä on mielestäni tärkeä ero, joka on nostettava esiin. Minä en ole samaa mieltä edustaja Lamassur siitä, että kansalaisaloite koskisi ainoastaan lainsäädäntöaloitetta, koska Lissabonin sopimuksessa puhutaan juridisesta toimesta ja seutsopimuksen 188 artikla selkeästi erottelee lainsäädäntö toimet ja muut toimet, ja siksi voidaan pyytää esimerkiksi lausuntoa, äh, suositusta, tutkimusta, asioita, jotka eivät välttämättä ole lainsäädäntöä. Joten en rajoittaisi sitä tähän. Tämäkin on merkityksellistä, koska äh, jos esimerkiksi katsotaan äh, lainsäädäntöehdotusta, niin tapa, jolla tämä kuuleminen tulee järjestää parlamentin alaisena, kuten 211 eh, artikla määrittelee. Minun mielestäni meidän täytyisi eh, harkita, että esimerkiksi olisi myös kuuleminen komissiossa, joka on kuitenkin sitten se eli, joka päättää. Joten koska tämä valiokunnan täytyy olla voimakkaasti mukana, on selvää, että mahdollisesti otetaan vastuuvaliokunta mukaan, on eh, kyllä hyvin perusteltua. Tämä on se tärkeä asia, jonka halusin sanoa. Silloin kun ei ole kyse lainsäädäntöehdotuksesta, niin ehkä voidaan katsoa, minne toimivaltuus jakautuu. Tämä on siis hyvin monimutkainen kysymys, kuten kollega Lamassuor tietää, ja muuten olenkin samaa mieltä kollega Lamassuurin ehdotuksen kanssa, ja mielestäni on nyt sitten oikein antaa edustaja Lamassuurille puheenvuoro, jotta hän voi päättää tämän keskustelun. Bien. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme erikoisessa muodostelmassa nyt. Vetoomusvaliokunnan jäseniä on täällä läsnä enemmän kuin meidän oma valiokuntamme jäseniä. Ja minä olen nyt tässä esittelijän roolissa, vaikka en halunnutkaan, ja syytetyn roolissa. Tämähän ei ole mikään hirveän vaikea asia ratkaista. Kyllä me osaamme tämän tehdä. Kuulemisten järjestäminen. Kaikki valiokunnat järjestävät kuulemisia. Tämä on jotakin, mitä kaikki parlamentin valiokunnat osaavat tehdä. Ei tämä ole sellainen asia, jonka takia pitää aloittaa sisällissota täällä meidän keskemme. Mitä tulee kollega Hefnerin kantaan, nämä neljä esittelijää tai neljä ilmestyskirjan ratsastaja, eihän tämä nyt ole niin paha asia. Minä itse sanon, että minä en halunnut olla tässä eh, yhteisesittelijänä mukana. Me emme ole tarpeeksi neuvotelleet asiasta, no niin on nyt, nyt täytyy sitten neuvotella ja sopia se ja selventää kaikki. Ensimmäinen asia, monet vetomusvaliokunnan kollegat tässä ottivat esiin vastuun ja Afkon roolin tässä prosessissa. Eihän näin nyt ole. Ei tässä näissä tarkistuksissa sanota, että vastuuvaliokunta kuulemisten järjestämiseen olisi Afko. Eihän tässä näin sanota. Minä taas vertaan asioita eläinkuntaan brittiläisittäin. Eihän Afkolla ole mitään ankkaa tässä tappelussa mukana. Afko ehdottaa, että työjärjestystä muutetaan mutta se, mitä ehdotetaan, me ehdotamme siis, että valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa päätetään, mikä valiokunta olisi vastuuvaliokuntana. Esittelijä on rajannut mahdollisuuden siihen, että meillä voisi olla vain yksi vastuuvaliokunta, mutta ehkäpä meillä voisi olla monta. Niitä voisi olla useita. Kyllä meillä on tästä artiklojen 50-51 mukaan jo kokemusta. Kun on kuulemisista kyse, niin me olemme tottuneet siihen, että kaksi tai kolme valiokuntaa tekee yhteistyötä esimerkiksi interparlamentaarisissa kuulemisissa. Meitä saattaa olla hyvin tärkeää esimerkiksi EKon työllisyysvaliokunta ja budjettivaliokunta voivat tehdä näitä asioita yhdessä. Tätähän tapahtuu melko usein. Tämähän tarkoittaa sitä, että no, 9 kertaa kymmenestä asia olisi lainsäädännöllinen. Ja asiat, jotka saattavat kuulua kansalaisaloitteen piiriin, eivät välttämättä johda nyt lainsäädäntöön aivan kirjaimellisesti sanottuna, mutta ne ovat lainsäädännöllisiä. Ja Käytännössähän Afkoa nyt ei koskaan todennäköisesti nimettäisi vastuuvaliokunnaksi, paitsi poikkeuksellisesti ehkä, mutta täytyy ottaa huomioon, että perussopimukset ovat sulkeneet täysin selkeästi pois, vaikka Andrew Duff sitä pahoitteli, sen, että kansalaisaloite voisi koskettaa toimielinten roolia tai perustuslaillisia kysymyksiä. Tämähän on poissulittu ja valiokuntien puheenjohtajien kokous joka kerta jokaisen aloitteen kohdalla ja tehän herra puheenjohtaja olette siellä jäsenenä päättäisi asiasta. Minä olen sitä mieltä, että joka kerta kun jotakin muuta valiokuntaa kuin vastuuvaliokuntaa pyydettäisiin osallistumaan kuulemisiin, niin valiokuntien puheenjohtaja kokouksessahan tällaiset pyynnöt aina menevät läpi. Tuskinpa niitä koskaan torjutaan. Eli tämä muotoilu, joka on olemassa, on täysin yhtä pitävä. Valio, vetomusvaliokunnan mukaan tulemiselle, vaikka se olisi systemaattisesti joka kerta kun he haluavat. Tässä on poliittinen hyvin tärkeä asia kuitenkin. Se on se, että meidän täytyy selkeästi tuoda esiin, että on erilainen menettelytapa niiden kansalaisaloitteiden kohdalla, jotka täyttävät ehdot ja niiden, jotka eivät niitä täytä. Tämä on väistämätöntä, pakkohan näin olla. Meidän täytyy tuoda esiin, että kyseessä on eri asia kuin vetomukset, sillä lopultakin, jos vetomukset olisivat riittäneet kaikkeen, niin kansalaisaloitetta ei olisi koskaan keskittykään kuinka monet näistä 500 miljoonasta Euroopan unionin kansalaiset tietävät, että vetomuksia on olemassa? Ehkä muutama tuhat. Kuinka moni tietää, että oikeusasiamies on olemassa? Ehkäpä muutama tuhat. Ja tässä kuitenkin oikeusasiamies on erittäin hyödyllinen ja vetomus prosessi on erittäin hyödyllinen väline, mutta me tarvitsemme jotakin lisää, jotakin mikä osoittaa, että kansalaiset, jos he järjestäytyvät ja järjestäytyvät rajojen yli tärkeän eurooppalaisen kysymyksen parissa, he voivat käyttää poliittista valtaa. Heillä voi olla lainsäädännöllinen lakialoite oikeus, mahdollisuus käyttää tällaista mahdollisuutta. Ja jos meillä kerran on tilanne, jossa kuulemisia järjestetään, täytyy järjestää nämä kuulemiset aivan toisella tavoin kuin nykyisin ne tehdään vetomusvaliokunnassa. Kyllähän vetomusvaliokunta voi osallistua näihin kuulemisten järjestämiseen. Tavoimme sopia, että heillä on jonkinlainen monopoli. Eihän tämä olisi kysymys, mutta tässä on tärkeää, että meillä on tietynlainen erilainen prosessi, joka on ehkäpä hiukan juhlallinen joka eroaa selkeästi tavallisesta vetomusvaliokunnan vetomusten käsittelyprosessista. Minä en nyt halua tässä mitenkään vetomusvaliokunnan arvoa alentaa ilman heitä. Meillä ei olisi mitään yhteyttä kansalaisiin. Mutta tästä ajatuksesta lähtien, hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin tehdä kaksi konkreettista ehdotusta. Ensinnäkin mitä tulee menettelytapaan, minä tässä haluaisin luottaa esittelijöihin, jos he kokoontuvat yhdessä. Tämä ei varmaan ole mikään hirveän vaikea asia, mutta jos he nyt kokoontuisivat ja tarkastelisivat, mikä olisi hyvä muotoilu. Ja sitten kun näemme, minkälainen lopputulos tällä on, ehdottaisin, että ennen kuin me Afkossa äänestämme asiasta, meidän pitäisi ehkä tuoda se esiin valiokuntien puheenjohtajien seuraavassa kokouksessa, että näkisimme, mitä muut valiokunnat tai heidän puheenjohtajansa siitä ajattelevat. Tämä tekisi mahdolliseksi vetomusvaliokunnalle tavallaan ajaa omaa kantaansa läpi, jos näin voidaan sanoa, kun otetaan huomioon, että tämä uusi menettely on sellainen, että se, mikä menettelytapa valitaan, riippuu siitä, minkälainen filosofinen näkemys meillä on parlamentissa, mitä tulee työnjakoon eri valiokuntien välillä. Ja tämä eri valiokuntien rooli, tämähän voidaan ratkaista sitten täysistunnossa valiokuntien puheenjohtajien ehdotuksen perusteella. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen asia ja tässä on kyllä aihetta antaa tämän valiokuntien puheenjohtajien pohdittavaksi. Sen jälkeen voimme äänestää, mutta olisi hyvä, että saimme, saisimme äänestettäessä laajan enemmistön taaksemme. Kiitoksia. Lamassur, e credo che... Kiitoksia edustaja Lamassur ja nyt voimme varmaankin päättää tämän äh, hyvän ja hedelmällisen keskustelun, jossa hiukan nyt rikastuttimme pohdintaamme. Istunto päättyy. Kiitän kovasti vetomusvaliokunnan kollegoja, jotka monilukuisina olivat paikalla ja ottivat puheenvuoron.